Okay, good afternoon everybody. I think we can make a start. <clears throat> Hyvää iltapäivää kaikille. Varmaan voimme aloittaa kokouksen. Toivottavasti ne, jotka olivat lomilla, viihtyvät lomillaan. Toivottavasti ne, jotka olivat matkoilla, niin toivottavasti matkat onnistuivat. Valiokunnan missiot me tarkastelemme vielä tässä muun muassa metsäasioihin liittyvään matkaan matkaan liittyvää <clears throat> kertomusta. Ja nyt äh, haluaisin, että aloittaisimme ajoissa. Ehkäpä kohdasta yksi. Hyväksymme esityslistan. Äh, kukaan ei näytä vastustavan, että esityslista hyväksytään. Kiitos. Ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitus, se on erittäin tärkeä. Eli me äänestämme tänään kello 17.15 Silloin me äänestämme kehitysyhteistyökonsensuksesta ja toivottavasti kaikilla on tuolloin äänestyskortit mukanaan. Kaikkihan eivät välttämättä maanantaina muista äänestyskorttia, kun äänestykset ovat tiistaina, niin voisivatko, voisivatko avustajat muistuttaa mepeille, että tänään äänestetään kello viisi, vartin yli viisi. Ja odotamme tuohon vartin yli viiteen saakka joka tapauksessa niin kuin äänestys alkaa. Toinen ilmoitus liittyy e, Euroopan kehitysyhteistyöpäiviin. Suurin osa jäsenistä tietävät, että nämä teemapäivät ovat erittäin tärkeitä. Sinne kokoontua asiantuntijoita, hallituksen edustajia, kansalaisjärjestöjä, komission edustajia. Ja 7. ja 8. kesäkuuta järjestetään nämä päivät, ensi viikolla siis. Keskiviikkona ensi viikolla meidän valiokuntamme ja ympäristövaliokunta järjestävät erityiskokouksen, jonka otsikko on 23. Siis kyse on kestävän kehityksen tavoitteista ja globaaleista planeettaa koskevista kehitystavoitteista. Ja me haluamme keskustella YK pääsihteerin nimittämien erityislähettiläiden kanssa. Kyse on muun muassa Äh, Muhammed Junnusista, joka on Nobel Prize, äh, no-, Nobelin palkinnon äh, saaja, ja monia muitakin tärkeitä ihmisiä, jotka ovat ansioituneita kehitysyhteistyön saralla. Tämä on erittäin tärkeä kokous, se on avoin mm, meille kaikille. Ja paikallahan on myös Norjan pääministeri. Hän on näiden... Hän on Ernest Solberg ja Tajani avaa nämä teemapäivät, mutta me lähetämme teille myös ilmoituksen tästä kokouksesta ja kerromme, kuinka tärkeä se on. Ja se siis alkaa kello 15.15. 15. 7. kesäkuuta. Eli 15.15 .15 kello 16.30 äh, järjestämme tämän erityiskokouksemme, valiokuntamme kokouksen näiden avainasiantuntijoiden kanssa C050 salissa. Ja näihin kehitysyhteistyöteemapäiviin liittyen me kerron, että meillä on myös korkeatason paneeli, jonka tämä valiokunta järjestää. Nämä varsinaiset teemapäivät ovat TOR et Taxis konferenssikeskuksessa Brysselissä. Ja siellä meillä on erityispaneeli torstaina 8.6.11. aamupäivällä. Minä itse en ole paikalla, koska meillä on vaalituukossa, mutta muut tulevat olemaan paikalla, muun muassa Sargentini ja muut. He isännöivät tätä kokousta. Siellä keskustellaan muun muassa maahanmuutosta, uudesta narratiivista, joka koskee kehitysyhteistyötä ja kehitysapua. Toivottavasti voitte osallistua näihin teemapäiviin. Tarvitsette kulkuluvan voidaksenne osallistua niihin. Annan kohta puheenvuoron komission edustajille, mutta jos te ette tiedä, miten tällainen kulkulupa saadaan, niin voitte ottaa yhteyttä yhteyttä sihteeristöön. Lähetämme teille vielä ilmoituksen siitä, kuinka tällaiseen kulkuluvan saa, jos haluatte osallistua. Ja meillä on myös näiden teemapäivien ohjelma, jonka voimme lähettää kaikille jäsenille. Siinä kerrotaan teemapäiviin liittyvistä tapahtumista, mutta nyt annan puheenvuoron, tai annan kohta puheenvuoron komission edustajalle. Tässäpä olivatkin minun ilmoitukseni, onko niihin liittyen mitään kysyttävää, eikö? Hyvä. Sitten kohta kolme, kokouspöytäkirjojen hyväksyminen kokoukselta 20.21. maaliskuuta. Jos teillä on huomautettavaa niihin, niin kertokaa sihteeristölle tämän kokouksen loppuun mennessä. Jos mitään huomautettavaa ei tule, niin katsomme, että ne pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten mennään seuraavaan äh, kohtaan, kohtaan neljä, komission ilmoitukset. Olen ymmärtänyt, että Karsten Sörensen tai joku muu Karsten äh, haluaa kertoa meille jotain. Thank you very much. Thank, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Itse asiassa minulla oli, koska halusin vain muistuttaa kaikkia Euroopan kehitysyhteistyöpäivistä ja eh, että odotamme teidän osallistumistanne. Eh, tämä on korkean tason ja laaja eh, tapahtuma, jossa on 6000 osallistujaa joka vuosi, mutta sanoitte jo kaiken, joten kiitoksia oikein paljon. Jos tarvitsette apua, niin antakaa minun tietää. Thanks kehitysyhteistyön alalla käydään koko ajan erittäin tärkeitä keskusteluita ja me nyt tietävät siitä. Sitten menemme kohtaan viisi. Kyse on kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa. Meillä on oma mietintö tästä asiasta. Esittelijämme on Teresa Jimenez Peseril, ja tämä on erittäin tärkeä asia, koska me tiedämme, että monissa kehitysmaissa hallitukset ovat painostaneet kansalaisyhteistyötä ovat pyytäneet kansainvälisiä järjestöjä muun muassa lähtemään, painostavat myös kotiperäisiä kansalaisjärjestöjä. Ja ihmisoikeuksien alavaliokunta on säännön 54 mukaisesti sekin vastuussa näistä asioista, koska kyse on nimenomaan ihmisoikeuksista, kansalaisoikeuksista. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja annakin puheenvuoron esittelijällemme. Teresalle, ole hyvä. Thank you very much, Linda. Kiitokset, Linda. Suuret kiitokset. Haluan äh, vielä tässä muistuttaa, että DV-valiokunnassahan äh, huhtikuun lopussa lyhyessä keskustelussa äh, kerroin siitä, miten suuri huolenaihe on se, että että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet kolmannen maailman maissa. Komis eh, DRUA-valiokuntahan on teettänyt tutkimuksen tästä aiheesta. Ja tehän tiedätte, että 54 artiklan mukaisesti Francisco Assis on toinen esittelijä me teemme tiivistä yhteistyötä hänen kanssaan, enkä usko, että tässä tapauksessa meille syntyy minkään näköistä ongelmaa mietinnön valmisteluvaiheessa tai ylipäätään. Kansalaisyhteiskunnan toimintahan on avainasemassa kehityksen toteutumiseksi kolmannen maailman maissa koska jos kansalaisyhteiskuntaa painostetaan ja vainotaan, onpa kyse sitten erilaisista säätiöistä, yhteisöistä, järjestöistä tai mistä tahansa, niin meidän täytyy todella korostaa kehitysmaissa näiden järjestöjen roolia, ja kuka sitten näitä järjestöjä ylipäätään kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa suojelee? Ei juuri kukaan. Ja näin ollen ää, äh, mm, kehitysmaissa mm, kansalaisyhteiskuntaa kun vainotaan, enkä minä nyt puhu mistään yhdestä tietystä maasta, mutta mehän olemme äh, voineet nähdä, miten kansalaisyhteiskunta suorastaan pidetään vihollisena joissain maissa. Ja sitten äh, ne, jotka esimerkiksi vainoavat myös kansalaista, kansalaisia, niin usein pitävät kansalaisyhteiskuntaa, joka on ainut puskuri kansalaisten ja hallitsevien välillä, niin myös vihollisena. Ja olen hyvin, hyvin huolissani tästä aiheesta ylipäätään. Itse omakin taustani on kansalaisyhteiskunnassa. Tulin poliittisesti aktiiviseksi kansalaisjärjestötyöni pohjalta ja kautta. Niin olen aina puolustanut uhreja, no minun tapauksessani alun perin terrorismin uhreja omassa maassani ja tunnen aika hyvin tämän aiheen sen, kuinka kansalaisjärjestöjä usein painostetaan ja jopa vainotaan. Sitten tuo G-johdanto-osan kappale. Voisin puhua siitä, kun puhutaan kansalaisyhteiskunnan koosta, toimintalasta ja kokoonpanosta, että vuosikymmenen, erityisesti viime vuosikymmenen aikana Tämä on laajentunut, mutta samanaikaisesti rajoitukset ovat muuttuneet yhä sortavammaksi ja voimakkaammaksi. Sitten eh, tuohon eh, kohtaan yksi voisin sanoa, että me todella aidosti vaadimme eh, ja tarvitsemme riippumatonta moniarvoista ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa. Se on ratkaisevan tärkeää maiden kehityksen ja vakauden kannalta. Ja kakkoskohdassa tähdennän, että kansalaisyhteiskunnalla on kehitysmaissa keskeinen rooli viidennessä kohdassa korostan, miten hyvä on, että Euroopan unioni on pitkäaikaisesti sitoutunut kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien tukemiseen. Ehkäpä jos ajatellaan kansalaisyhteiskunnan ongelmia, emme vielä ole tehneet kaikkea mahdollista, mutta on kuitenkin tunnustettava, että että ihmisoikeuksien parantamisessa Euroopan unionilla on valtavan merkittävä rooli. Me olemme suojelleet kehitysmaissa myös kansalaisyhteiskuntaa. Ajatellaan erilaisia välineitä, kuten Euroopan demokratiaväline, ihmisoikeusväline, taikkapa esimerkiksi meidän tukemme demokratialle, taikka kansalaisyhteiskuntatoimintasuunnitelma, jota toteutetaan jo 105 maassa – No, tässä tekstissä siis eh, tunnustetaan Euroopan unionin komission tekemä työ, mutta pyydetään silti vielä vahvempaa tukea tälle työlle kohdissa 6, 7 ja 8. Sitten näissä loppukappaleissa onkin kyse rahoituksesta. On hyvin tärkeää, niin äh, ulkoisissa toimissa kuin sisäisissäkin toimissa vahvistaa tätä työtä, etsiä myös kumppaneita äh, Euroopan unionin kansalaisyhteiskunnasta ja sitten kaikkien äh, kehitysmaiden kumppanimaidemme yhteiskunnista. Meidät nähdään usein lahjoittajina, mutta me emme ole ikään kuin poliittisia toimijoita. Meillä ei ole poliittista painovaltaa ja nyt katson, että meidän täytyy olla läsnä näissä maissa. Kuitenkin kun meillä on tämä taloudellinen painoarvo ja vaikkapa Libanonissa niin kun tapasin siellä Syyrian pakolaisia vaikkapa ja puhutaan siitä, että ketkä istuvat saman pöydän ääreen konfliktien ja sodan ratkaisijoista, niin puhutaan kuudesta toimijasta, mutta koskaan Euroopan unioni ei ole näissä puheissa mukana. Eli Euroopan unionin ei viitata toimijana, joten meidän täytyisi kyllä vahvistaa myös tätä poliittista painoarvoamme, että meidät muistetaan. Ja tämän täytyy tietenkin tapahtua ulkosuhdehallinnon kautta ja edustustojemme kautta. Esimerkiksi Meksikossa olemme nähneet tämän omin silmin, että kun olemme tehneet yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meille usein eh, kerrotaan, että kyllä, kyllä olemme hyvin näkyviä siellä, mutta ehkä näin ei ole kuitenkaan aina ja ehkäpä edustustamme kaikkialla eivät ole yhtä aktiivisia myöskään. No niin, eh, esittelijänä kantani on tosiaan sellainen, että meidän täytyy vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Sen rooli on aivan keskeinen, jotta saadaan oikeudenmukainen tasa-arvoinen yhteiskunta. 31.5. keskiviikkona on määräaika tarkistusten jättämiselle ja käyttäisin vielä tilaisuutta hyväkseni todetakseni teille kaikille, että minä olen paitsi varjoesittelijöiden kaikkien jäsenten käytettävissä, jos teillä on kysyttävää tai huomioita. Kiitos paljon. Teresa. Kiitoksia oikein paljon Teresa. Minulla on useita puhujia ja täällä Annelits, joka on täällä Frunzulikan sijaisena. Äh, kiitoksia oikein paljon. Niin minä puhun Frunzulikan äh, nimissä. Hän ei päässyt paikalle ja siksi halusin lukea hänen puheenvuoronsa ja sitten tehdä lyhyen kommentin lopuksi. Hyvät äh, kollegat, haluaisin sanoa muutaman sanoisen Meppi Frunzulikan nimissä. Varjo esittelijä ei valitettavasti voi päästä paikalle tänään. Tämä äh, mietintöluonnos kattaa useita tärkeitä asioita. Hänen mielestään sitä pitäisi kuitenkin vahvistaa useammasta kohtaa. Yleinen huomio on se, että valitettavasti aivat ainoastaan kehitysmaat rajoittaa kansalaisyhteiskunnan toiminta-alaa, vaan sitä tapahtuu myös joissain EU-jäsenvaltioissa. Se pitäisi äh, tunnustaa yleisenä asiana. EUlla voi olla usko, ei voi olla uskottavuutta, jos ei se äh, tunnusta sitä, että meillä myös on haasteita. Oppositiopuolueet ovat myös tärkeitä saman hallitusten lisäksi vuoropuhelua varten. Mekanismit, jotka sisältävät uusia kauppasopimuksia, erilaisia kumppanuuksia. Niitä pitäisi vahvistaa ja ottaa kansalaisyhteiskunta niihin mukaan. On erittäin tärkeää ottaa huomioon niiden kansalaisjärjestöjen merkitys, jotka toimivat paikan päällä ja äh, pitäisi vahvistaa niiden aloitekykyä. On tärkeää äh, viitata äh, tässä tekstissä myös yritysten vastuuseen. Lisäksi etelä-etelä-yhteistyötä on vahvistettava, koska jotkut valtiot ovat onnistuneesti puolustaneet kansalaisyhteiskuntaa ja voisivat olla johtavia tässä asiassa. Varestellemme kiittää sinua Teresa hyvästä työstä ja hän mielellään jatkaa yhteistyötä tämän tärkeän mietinnön parissa. Tämä oli kollegani teksti ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, mitä hän sanoi. Jos katsomme hyvää hallintoa kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä, niin on erittäin tärkeää, että vahvistamme tätä hallintoa, joten mm, Kansainvälisen kehityksen tavoitteet ovat tässä erittäin tärkeät. Meillä on 97 valtiota, joiden kansalaisyhteiskunta on kutistumassa. Ja minun henkilökohtainen taustani on, että kasvoin diktatuurissa, sosialistisessa diktatuurissa, ja minulle on hyvin kivuliasta nähdä, että erityisesti ne maat, jotka vautuivat rautaesiripun romahdottua Puola ja Unkari, että sielläkin lehdistön vapaus ja kulttuurillinen vapaus rajoittuu. Ihmisiä eh, erotetaan esimerkiksi teattereiden johdosta, eh, mediainstituutioiden johdosta, mutta myös eh, tämä yliopiston tapaus Unkarissa ovat joitakin esimerkkejä tästä. Meidän täytyy ottaa tämä vakavasti, linkittää se kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotta meillä olisi johdonmukainen lähestymistapa täältä Euroopasta käsin. Kiitoksia sitten Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä olen Louis Michelin paikalla täällä. Tämä on kyllä aika vaikea korvata. No, yritän nyt kuitenkin äh, käyttää sen ajan, joka hänelle oli annettu. Mutta sitä ennen haluan kiittää esittelijää ja haluan ehdottaa, että voisimme muuttaa mietinnön otsikkoa Kysehän on kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta kehitysmaissa, ja tähän voitaisiin lisätä, että myös meillä, koska joissain jäsenvaltioissa tehdään e, ihan kaikki, jotta voitaisiin antaa enemmän tilaa kansalaisyhteiskunnalle. Tätä selvemmin tätä asiaa tuskin voi sanoa. Ja nyt sitten Louis Michelin puheeseen hänkin kiittää kiittää tämän mietinnön laatijaa, pitää työtä oikein hyvänä. Kansalaisyhteistyö on yleensä kaikkein tärkein toimija kehitysyhteiskunnassa. Kumppaneiden, kumppanilla on tärkeä rooli hankkeiden toteuttamisessa. Ne, heidän roolinsa on myös erittäin tärkeää demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta ja hallituksen ja opposition ja kansalaisyhteiskunnan välinen dialogi on olennainen asia. Jokaisella täytyy olla oma osansa tässä. Hallituksilla on vastuu kansalaistensa edessä ja kansalaisyhteiskunnilla on täydentävä rooli. hekin ovat osa pohdintoja ja muutosta ja myös kertovat, tiedottavat kansalaisille monista yhteiskuntaan liittyvistä asioista ovat myös osa sosiaalista, yhteiskunnallista ja taloudellista dialogia. Kansalaisyhteiskuntien täytyy vahvistaa kansalaisjärjestöjen roolia, jotta jokainen voi vastuullisesti ja rakentavasti myötävaikuttaa kehitysyhteistyöhön. Tämä on erittäin tärkeä haaste ja Louis Michel myös toteaa, että tämä ei ole helppo helppo-tehtävä. Usein kansalaisyhteiskunnat joutuvat alakynteen. On tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiilen kun kehitetään yhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunnilla on tärkeä, äh, kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli tässä ja myös välittömiin tarpeisiin vastaamisessa heidän roolinsa on erittäin tärkeää. ja Michel on myös tehnyt muutosehdotuksia, äh, jotka menevät tähän suuntaan. Ja sitten vielä minä esitän henkilökohtaisen kysymyksen. Kotonuun sopimuksessa, joka hyväksyttiin vuonna 2000, niin siinä on säädös jossa halutaan parantaa kansalaisjärjestöjen roolia AKT-maissa. Onko komissiolla esitettävänään jonkinlaista yhteenvetoa tai arviota tämän säädöksen tai säännöksen toteuttamisesta ja toteutumisesta? Eurooppalaiset ovat tehneet kaikensa voidakseen vakuuttaa AKT-maat siitä, että että heidän maissaan on syytä kehittää kansalaisjärjestöjen roolia. Kuitenkin AKT-maiden kehittyvien maiden puolella on ollut jonkinlaista vastahakoisuutta. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia. On tärkeää, että tavoitamme kumppaneita ja erilaisia kumppaneita, jotka ovat vastuussa – Äh, esimerkiksi ajatusten herättämisestä. Eli tämä on kysymykseni komissiolle. Eli onko jonkinlaista vaikutusten arviota tehty tämän säännön toteutumisesta kumppanimaissa? Kiitoksia, annan komissiolle ihan kohta puheenvuoron. Katsotaan, osaako komissio vastata sitten Lola Sanchez. Kiitos Linda. Minäkin haluan äh, todella tunnustuksen sanat osoittaa Teresalle aivan äh, erinomaiset ponnistelut tässä taustalla. Pidämme erittäin tärkeänä tätä mietintöä poliittisessa ryhmässäni ja olet tehnyt erinomaista työtä. Jose Saramago, äh, Nobelin palkinnon voittaja, totesi, että kun liberalistinen vapautuminen latinalaisessa Amerikassa leimasi 90-luvulla äh, maailmaa, niin valitettavasti äh, uuden vallan äh, toimia kukaan ei tämän jälkeen pystynyt valvomaan. Ja näin on poliittinen järjestelmä joka on hyvin jäykkä ja jossa mm, itse asiassa, joka on hermettisesti suljettu kansalaisyhteiskunnan toiminnalta. Valta on hyvin harvojen käsissä. Oikeus ja demokratia ja rankaisemat oikeus ja demokratia mm, ovat täysin, täysin olemattomia ja rankaisemattomuus vallitsee. Ja tällä hetkellä ähm, sosiaalista tasa-arvoa ja ympäristön suojelua ei aja juuri kukaan. Kun ajatellaan kehitysmaita yleisesti, ne tällä hetkellä ovat liukumassa entistä enemmän joidenkin harvojen käsiin niin, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus äh, hallinnossa ja ylipäätään äh, yhteisen omaisuuden hallinnointi siirtyvät äh, harvojen käsiin. Suuryritykset ja kansainväliset kauppasopimukset ovat vallalla. Esimerkiksi Kolumbiassa neljän päivän välein tapetaan kansalaisaktivisteja 150 maaseudun aktivistia on esimerkiksi Meksikossa surmattu vuoden 2009 jälkeen, eli kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet kaventuvat jatkuvasti, jatkuvasti monimuotoista demokratiaa ei puolusteta ja komissio ajaa Euroopan unionin direktiivejä paperilla, puhuu myöskin kansalaisjärjestöjen suojelemisesta, mutta kun näitä sääntöjämme ja niiden toteutumista kukaan ei valvo. Meidän täytyy suojella kansalaisyhteiskunnan aktivisteja kumppanimaissamme ja Euroopan unionin kauppasopimuksissa ja kaupan alalla tulee myös ottaa huomioon ihmisoikeudet. Ihmisoikeusrikkomuksista on asetettava sanktioita ja henkilöt ja yritykset, jotka ovat vastuussa väärinkäytöksistä on saatettava vastuuteen. Ja tällä hetkellä kun ajatellaan kolmansissa maissa yritysten yhteiskuntavastuuta, niin meidän on huolehdittava siitä, että meidän tukemme, meidän rahoitusapumme eivät kavenna kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia entisestään ja tukahduta kansalaisyhteiskuntaa entisestään. Ihmisoikeusrikkomuksiin on puututtava. Mitä sitten tulee seuraamuksiin ja sanktioihin? meidän täytyy rankaista kunnollisilla sanktioilla ja asettaa todella painavia esimerkkejä sanktioistamme puolustaessamme arvojamme. Tässäpä tämä. Ja tulkin huomioon, että nyt luettiin kyllä aikamoista vauhtia. Kiitoksia. Ja muistuttaisin kollegoita siitä, että jos te luette suoraan paperista, niin jos voisitte antaa paperin etukäteen tulkelle, siitä olisi kovasti apua. Mutta jos ette voi tällaista asiakirjaa toimittaa, niin puhukaa sitten vähän hitaammin, koska on vaikeaa ymmärtää nyansseja, jos puhutaan kauhean nopeasti. Seuraava puhe. Sydämelliset kiitokset, Teresa. Niin, minä odotan hetken. Sydämiset kiitokset Teresa tästä hyvästä ja tärkeästä mietinnöstä ja sanoitte, että kansalaisyhteiskunnalla on avainrooli, sillä on avainrooli, kun on kyse vähemmistöjen asemasta, tai suojaa tarvitsevista ryhmistä tai naisten oikeuksista, mutta myös kun puhumme ympäristöongelmista, jos ajattelen ympäristörikoksia, miten me julkisuudessa saamme tietää siitä. Ihmiset paikan päällä, kansalaisyhteiskunta on aktiivinen ja kansalaisyhteiskunnalla on potentiaali löydä, luoda etujen tasapainoa. Ilman kansalaisyhteiskuntaa tällaista etujen tasapainoa ei synny. Tämä ei ole vain kehitysmaissa, näin, näin on myös meillä. Ja Arne Liit sanoi tämän, mutta myös Charles Görens sanoi sen. Meidän täytyy katsoa, mitä meillä Euroopassa tapahtuu, koska vain tällä tavoin voimme olla uskottavia. Ja vielä erään asian haluan sanoa, koska kaikki muu onkin jo sanottu. Me menetämme myös uskottavuutta, jos me Euroopan unionina aina silloin, kun se on oman etumme mukaista. Teemme yhteistyötä diktatuurien eh, eh, kanssa ja sitten taas toisaalla eh, sormeamme soosotamme kun, ja vaadimme, että ihmisoikeuksia noudatetaan. Kyllä meidän täytyy olla johdonmukaisia e, eikä mm, tehdä yhteistyötä diktatuurien kanssa, kun se on oman etumme mukaista, vaan ihmisoikeudet asettaa etusijalle. Kiitoksia. Thank, thank you very much. Kiitoksia kovasti, Maria. Seuraavaksi meillä on komissiosta Patrice Lenoma, joka voi vastata kysymyksiin. Merci, Madame la Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Muutama sana tähän alkuun Tämän mietinnön ajoitus on erittäin hyvä. E, enemmistö planeettamme maista on asettanut erilaisia rajoitteita kansalaisjärjestöille. Kyse on yleensä sellaisista kansalaisjärjestöistä, jotka puolustavat esimerkiksi ihmisoikeuksia, heidän tilansa on rajoitettu. Ja haluankin kiittää tästä mietinnöstä ja voimme olla yhtä mieltä tämän mietinnön joka ikisen kappaleen kanssa. Se on aika har- harvinaistakin. Görensille muistuttaisin, että vuonna 2012 hyväksyimme aika merkittävän lähestymistapamuutoksen kansalaisjärjestöihin. Kyse on järjestöistä, jotka toimivat kentällä kehitysavussa, mutta myös toimivat hallinnon piirissä. Ja on tärkeää, että kansalaisjärjestöjen osallistumista tuetaan ja heidän tilaansa tuetaan. Kun ajatellaan sitä, mitä on tapahtunut neljän vuoden ajan, niin Meillä ei nyt ole mitään yksityiskohtaisia tietoja kotonuun sopimuksen toteuttamisesta, mutta seuraavassa EUn ja Afrikan huippukokouksessa marraskuussa varmasti palaamme asiaan. Se ei ole tietenkään helppo keskustelu. Tarvitsemme kuitenkin todellista keskustelua Afrikan unionin kanssa. Se on kyllä osoittautunut joiltain osin hankalaksi mutta tuolla foorumilla me tulemme tarkastelemaan sitä, mitä näissä maissa on tehty. Ja tämäpä johtaakin minut seuraavaan kommenttiini. Me olemme tämän edeltävän ohjelmointikauden aikana kiinnittäneet aika paljon erilaisiin kielteisiin seikkoihin. Olemme ottaneet käyttöön erilaisia mekanismeja, joiden avulla voimme suojella ja puolustaa niitä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat joutuneet erilaisten hyökkäysten kohteeksi. Arvioimme, että että tällä hetkellä joka päivä kansalaisyhteis- kansalaisjärjestön edustaja joutuu jopa kuoleman vaaraan. Se on huolestuttava asia ja meidän täytyy torjua kaikki naista väk- väkivaltaa niin, että sellaista ei tapahdu tulevaisuudessa. Ja ohjelmointikaudesta keskustellessamme on muistettava, että Euroopan unioni on lähes ainoa toimija tai johtava toimija ehkä Norjan lisäksi näissä asioissa. Kun ajatellaan sitä, mitä ei ole tehty riittävästi, niin ehkä meidän täytyisi myös tukea hyviä käytänteitä, eikä olla aina vain tällaisella defensiivisellä kannalla. Eli täytyy tukea myös niitä maita, joissa on hyviä käytänteitä, on uusia lakkeja, on annettu enemmän tilaa kansalaisjärjestöjen toiminnalle. Ne täytyy myös ottaa huomioon ei pidä aina vain kiinnittää, tai täytyy tietenkin kiinnittää huomiota kielteisiin asioihin ja niitä lieventää, mutta on tärkeää myös kiinnittää huomiota myönteisiin asioihin. Muun muassa Norsunluurannikolla on ryhdytty toimiin kansalaisjärjestöjen suojelemiseksi. Ja kun me keskustelemme puolivälin arvioinnista, niin tietenkin meidän täytyy jatkaa sitä, mitä me teemme ongelmien helpottamiseksi – mitä me voimme tehdä ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi, mutta meidän täytyy myös temaattisten mm, aiheiden kautta kiinnittää huomiota myös mm, positiiviseen, niin että emme ole pelkästään offensiivisella kannalla. Ja vielä kertaalleen haluan kiittää tästä mietinnöstä. Se on tullut kyllä ihan oikealla hetkellä. Tällä hetkellä hän kansalaisjärjestöjä kohtaan on hyökätty ja paitsi että niiden tilaa on kavennettu, niin se, sitä jopa ei välttämättä ole kaikkialla. Kiitoksia. Ja olikohan ulkosuhdehallinnosta edustaja Rossi? Yeah, thank you. Thank you, um... Kiitos puheenjohtaja ja suuret kiitokset tästä hyvin ajankohtaisesta mietinnöstä. Minäkin haluan korostaa, että on tärkeää, ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet paitsi kehitysmaissa myös muualla. Jäsenvaltiot ja korkea edustaja ovat sitoutuneet kansalaisyhteiskunnan tukemiseen. 2000 2019 saakka voimassa olevat vuonna 2015 hyväksytyt suuntaviivat toteavat, että Euroopan unioni on täysin sitoutunut kansalaisyhteiskunnan voimaannuttamiseen. Euroopan unioni on sitoutunut toimimaan diplomaattisesti tukeakseen kansalaisyhteiskuntaa ja poistaakseen sen toimintarajoituksia käyttämällä niin yksityisiä kuin julkisia viestintäkanavia muun muassa kahdenvälisissä tapaamisissa ja monenvälisissä foorumeissa, kuten äh, ihmisoikeusneuvostossa Euroopan unioni nostaa tämän asian esiin. Se haluaa olla entistä proaktiivisempi tunnistaakseen kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvat uhat ja tarttuakseen niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meidän täytyy äh, käynnistää tämä toiminta entistä aiemmassa vaiheessa ja ryhtyä toimiin. Ja Euroopan unioni on äh, lisäämässä demokratiatyönsä, ihmisoikeus- ja kansalaisyhteiskunta työnsä johdonmukaisuutta. EUlla on koko joukko välineitä käytettävissään, muun muassa tietenkin kattavaa diplomaattinen verkosto, edustustonsa, jäsenvaltioidensa suurlähetystöt ja myöskin meillä on rahoitusta, niin kuin äskeiseltä kollegalta kuulimme. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon, komission muiden yksiköiden, jäsenvaltioiden sekä edustustojen välillä. Toimintasuunnitelma ihmisoikeus- ja demokratia-alalla tunnustaa, että ongelman vakavuus äh, vaatii johdonmukaista, tehokasta äh, vastausta, joka vaatii koordinoitua monenvälistä toimintaa ja samalla kahden välisiä toimia kumppaneiden kanssa ja samoin tiivistä koordinointia kansalaisyhteiskuntakumppaniemme kanssa. Ihmisoikeuskysymykset, myös Euroopan unionin ponnistelut toimittajien, poliittisten aktivistien ja muiden vangittujen kansalais- yhteiskuntatoimijoiden vapauttamiseksi ovat säännöllisesti esillä kun puhutaan, asiasta keskustellaan muun muassa neuvoston äh, maantieteellisissä työryhmissä. Uh, Kiitoksia Teresa. Haluatko vielä <clears throat> esittää huomiota? Sí, muchas gracias. Kyllä, kiitos. Kiitos Linda. Haluan kiittää teitä kaikkia esittämistänne huomioista ja luonnollisesti tulenne ottamaan huomioon omassa työssäni. Eipä tässä enää paljon aikaa ole, mutta pari päivää kuitenkin niin, että tarkistuksiakin voi vielä jättää. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne, kun puhutte Eh, kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvasta painostuksesta myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Meidän täytyy olla esimerkillisiä ja antaa esimerkkiä muille. Miksi ihme, miten ihmeessä me voimme mennä muita läksyttämään demokratian puolesta, jos emme itse hoida asioita ensin kuntoon omalla tontillamme? Eh, täällä puhuttiin eh, joistain maista, esimerkiksi Unkarista. Vain pari viikkoa sitten hän Äh, hyväksyimme päätöslauselman Euroopan parlamentissa, joten katson kyllä, että me emme suinkaan vaikene ongelmista Euroopan unionissa, vaan kyllä me näitä rajoituksia pyrimme torjumaan myös Euroopan unionissa. Ja äh, katson, että olemme kyllä toimineet, kun toiminnan tarvetta on ollut. Nyt äh, Mm, tietenkin äh, oma-aloitteessa mietinnössä voimme äh, sanoa ihan mitä haluamme ja valita omat painotuksemme, mutta mm, mielestäni ehkäpä kansalaisasiainvaliokunta äh, pikemminkin on vastuussa Euroopan unionin jäsenvaltioiden tilanteesta ja katsoin, että täällä DV-valiokunnassa, kehitysvaliokunnassa pikemminkin nyt painottaisimme kehitysmaiden tilannetta. Ja kyllähän tässä pientäkin edistystä on saatu aikaan. No niin, äh, Ajatellaan vaikkapa Meksikoa kyllä, Lola, joka äsken kertoi, että mm, esimerkiksi Meksikossa on surmattu toimittajia seitsemän kappaletta ja myös muissa maissa, äh, niin äh, kyllä painostusta on ja muun muassa Venezuelassa tällä hetkellä suuria ongelmia niin en minä tässä mitään poliittisia painotuksia halua esittää, mutta katson kuitenkin, että aina välillä ehkäpä on tapauksia, joissa ähm, ehkä nostetaan esiin myös sitä hyvää, mitä tapahtuu. Eli kun me puhumme äh, hallitusten edustajien kanssa, suurlähettiläiden kanssa, niin he näkevät kyllä kansalaisjärjestöt vähän niin kuin vihollisena, jotka vain kritisoivat, jotka ovat hyvin, hyvin kriittisiä, eivätkä niinkään sano mitään myönteistä koskaan, joten ehkäpä, enkä minä sano, että aina olisi mitään hyvää sanottavaa tai myönteistä sanottavaa, mutta ehkäpä niissä tapauksissa, kun joskus on joku tehnyt jotain hyvääkin, niin voisimme myös myös kannustaa nostamaan tämän esiin, jotta kansalaisjärjestöjä ei nähtäisi yksi, hallinnon taholta yksinomaan vihollisena. Ja mm, komissiollekin toteaisin, että me voimme toimia toden totta välittäjinä ja se, mitä tässä meille komission edustajat äsken sanoivat, on, on ihan totta. Ja tietenkin parlamentti voi tukea komissiota myös tässä työssä. Ja on hyvin, hyvin tärkeää palata tarkastelemaan asian edistystä. Ja kyse on todella siis aktivistien suojelemisesta. Pidän äärimmäisen tärkeänä näiden henkilöiden suojelemista myös. En myöskään yksinomaan nyt tarkoita sitä, että heillä on ikään kuin sananvaltaa tai, tai, tai tilaa, tila, toiminnalleen, vaan ihan, ihan henkilötasollakin meidän on toden totta heitä suojeltava. Kiitos paljon. Yes, just a reminder. Muistuttaisin kaikkia siitä, että tarkistusten takaraja on 31.5.10. Eli kunnioittakaa tätä aikaa taulua. Hyvä kollegat, mennään seuraavaan kohtaan, nimittäin esityslistan kohtaan kuusi. Kyse on EUn ja sen jäsenvaltioiden tuloksista julkisen kehitysavun antamisessa. Meillä on pari puhuja vierasta. So colleagues, we now have a, a, an important item. Meillä on nyt erittäin tärkeä kohta tässä esillä. Kyse on siitä, kuinka EUn jäsenvaltiot ja koko EU pärjäävät virallisen kehitysavun saralla. Miten komissio vahtii jäsenvaltioita. Mehän tiedämme, että vuonna 2005 jäsenvaltiot sitoutuivat siihen, että kehitysapu olisi 0,7 prosenttia BKTLstä ähm, vuoteen 2015 mennessä, mutta se päivämäärä tuli ja meni, oli talouskriisi, jäsenvaltiot eivät pystyneet tätä lukemaan saavuttamaan. No, joka vuosi saamme OECDn kertomuksen siitä, kuinka jäsenvaltiot suoriutuvat. Ja olenkin iloinen siitä, että meillä on tänään paikalla täällä Hasier äh, Sytte, joka, Sytte, joka on OECDn sihteeristön jäsen. Ja meillä on myös Miklet Merlo, joka on äh, DGDFkon yksikön päällikkö. He kertovat meille viimeisimmistä luvuista. Olen myös ymmärtänyt, että 19.5. ministerineuvostossa keskusteltiin asiasta. Ja mekin olemme keskustelleet pitkään näistä asioista. Mehän tänään äänestämmekin kehitysyhteistyökonsensuksesta ja tämäkin asia otettiin mukaan, kun keskusteltiin EUn sitoumuksista vuoteen 2030 saakka. Te olette varmaan saaneet lehdistötiedotteen tai kopion siitä. Sen komissio julkaisi huhtikuussa. Siinä kerrotaan, kuinka EU suoriutuu 5 28 jäsenvaltiosta ovat nyt saavuttaneet 0,77 prosentin tavoitteen. Ja sitten meillä on vähäisempi tavoite 12 jäsenvaltiolle, äh, jotka liittyvät myöhemmin. No, pidemmättä puheitta. Annan puheenvuoron ensinnäkin Skyttelle. Hän kertoo meille, miltä asiat näyttävät OECDn näkökulmasta. Ja ehkä voitte myös antaa jonkinlaisen niin, kuvan meille siitä, miten EU pärjää muun maailman rinnalla. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos teille kaikille siitä, että tänäkin vuonna kutsuitte OECDn tänne että voimme antaa teille tilannekuvan ähm, virallisen kehitysavun luvuista. Minä haluan kattaa kolme asiaa. Ensinnäkin haluan vähän laajemmin äh, katsoa äh, meidän äh, näkemystämme tästä kehitysavusta ja sitten keskittyä näihin lukuihin ja sitten haluaisin puhua näistä sisäisistä pakolaiskustannuksista, koska täällä on ollut hyvin voimakas vaikutus lukuihin. En kokonaiskuva, sitten keskityn virallisen kehitysavun lukuihin ja sitten siihen, mitä me teemme, jotta voimme hiukan korjata vuoden 2016 lukua. Te, jotka tiedätte nämä virallisen kehitysavun luvut ja sen, miten me niitä keräämme, niin haluan sanoa teille, että se, ne tiedot, mitä annamme teille, ovat nämä eh, ennakkotiedot. Ne ovat ne eh, tiedot, joita jäsenvaltiot raportoivat OECDlle ja sitten eh, määräaikahan on huhtikuun alussa ja sen jälkeen me saamme hyvin paljon tietoa toiminnan tasolta. Tämä toimintataso, tiedot, niissä on paljon laatukysymyksiä, me eh, tarkastelemme niitä ja sitten me julkaisemme nämä eh, neljännellä vuosineljänneksellä Eli jos haluatte todella <laughs> joskus viettää mielenkiintoisen sunnuntai-iltapäivän, niin teidän pitäisi vierailla meidän äh, me Sieltä löydätte joka vuosi äh, yksityiskohdat, noin 250 hanketta raportoidaan joka vuosi meille ja tiedot niistä hankkeista löytyvät sieltä. Ja ne on jo valmisteltu hyvin paljon visuaalisia tietoja on, jotta saatte näkemyksen siitä, miten virallinen kehitysapu on kehittynyt ja täyttävätkö jäsenvaltiot sitoumukset. No nyt ensimmäinen kalvo, niin haluan sanoa, että kuten kaikki tiedämme, niin Addis Abeban toimintasuunnitelma antoi meille kaikalle hyvin kunnianhimoiset puitteet, joihin sovi, pitäisi sopeutua vuonna 2015. Ää, jäsenvaltiot sitoutuivat hyvin kunnianhimoisiin toimintasuunnitelmaan rahoittaakseen kestävän kehityksen tavoitteet, mutta myös saman vuoden Pariisin sopimuksen, ja tämä on johtanut eh, siihen, että eh, kehitysapukomiteassa ja OECDssä olemme ryhtyneet pohtimaan, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tämä rahoitushaasteen saisimme toteutettua. Me mittaamme vaikutusta, siihen keskityn tänään sitten. Me kannustamme ja mobilisoimme toista pilaria. Kolmas pilarimme on oppiminen ja kumppanuuksien luominen on aivan selvää, että mitä ikinä teemmekin, se on aina tehtävä hyvin läheisessä yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa, YK kanssa, yksityinen sektori, Addisissa tunnustettiin eh, tärkeäksi toimijaksi, samoin kansalaisyhteiskunta. Mutta vielä tärkeämpää kuin mikä muu ovat nämä vastaanottavat maat, kumppanimaamme eh, eteläisellä pallonpuoliskolla. Näytän teille tämän kalvon, koska eh, olen tietoinen siitä, että olette kattaneet useita näistä kysymyksistä täällä keskusteluissanne ylhäällä oikealla on sellaisia asioita kuin virallisen kehitysavun uudistaminen. Osasta tästä tulen puhumaan. Me työskentelemme myös paremmin käsittääksemme filantrofian kautta tulevia lahjoituksia, monikeskisen järjestelmän kautta tulevia määrärahoja. Ja sitten on eräs asia, jota me kutsumme TOSSD, joka on mittausjärjestelmä, jonka avulla äh, yritämme selvittää, kuinka paljon rahavirtoja kulkee pohjoisesta etelään, äh, joka on muutakin kuin virallista kehitysapua. Tätä haluamme käyttää. Äh, tulevaisuudessakin voidaksemme nähdä, että ähm, täyttääkö pohjoinen pallonpuolisko Adiksessa tekemänsä velvoitteet. Sitten näette yksityisen sektorin välineet. Tämä on asia, jossa yritämme paremmin huomioida sen, mitä kehitysrahoituslaitokset yrittävät tehdä FMO-alankomaissa tai esimerkiksi Norjan ja Ruotsin rahastot. Ja me olemme juuri päättämässä neuvottelut tästä, kuinka pitkälle nämä olisi otettava huomioon virallisessa kehitysavussa. Sitten ylimääräisten resurssien mobilisointi virallisessa kehitysavassa on tärkeä asia, mutta virallinen kehitysapu on erittäin tärkeä apua tarvitseville maille. Toisaalta on älykkäällä tavalla kasvatettava virallista kehitysavustua, mutta on varmistettava, että rahoitusta on aina saatavilla niille maille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Eli meillä pitäisi olla enemmän määrärahoja, jotta voimme äly, älykkäällä tavalla käyttää näitä määrärahoja, joiden käytölle on vaatimuksia, niin sitten voimme myös paremmin käyttää ODAta. Meillä on hyvin paljon kokemusta yksityisen määrärahan käyttämisestä ja yksityisen ja julkisen määrärahan yhdistämisestä. Mm, haluaisimme edistää tätä. Ja sitten tämä liila nurkka. Meillä on hyvin paljon työtä, jota kutsun oppimiseksi, miten voimme luoda tehokkaampia kumppanuuksia, äh, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Äh, jotkut ihmiset sanovat, että tämä on uudenlainen tie eteenpäin. Äh, voidaan tarjontapuoli yhdistää paremmin vaikutus- ja tulospuoleen. Ja sitten meillä on tämä uusi analyyttinen osa, jota kutsumme globaaliksi näkemyksiksi jossa yritämme katsoa virallista kehitysapua, rahalähetyksiä, filantropiaa, monia näitä kysymyksiä, yksityisiä avustuksia, miten voimme yhdistää nämä eri rahavirrat mobilisoidaksemme enemmän resursseja. Tämä on tämä yleinen kuva. Nyt haluaisin keskittyä enemmän lukuihin ja antaa teille pieni kokonaiskuvaa vuoden 2016 virallista kehitysavusta. Tässä punaisella, pyydän anteeksi sinisellä, näette, että virallinen kehitysapu on lisääntynyt vuonna 2016 olemme saavuttaneet uuden huipun virallisessa nettokehitysavussa – 142,6 miljardia US-dollaria. Se on lisäys, jos ottaa huomioon vaihtokurssit ja inflaation 9,6 eh, prosentin lisäys. Ja jos katsot tätä punaista, punaista viivaa tässä, niin tässä on vielä se kehitysavun ja BKTn suhde, niin näette, että nousu on ollut 3,2 prosenttia edellisvuosista. Tämä antaa teille kuvan siitä, miten virallinen kehitysapu on kehittynyt vuoden 2000 jälkeen. Sinisellä näette tämän kahdenvälisen kehitysavun, vaaleampi sininen on monenkeskinen virallinen kehitysapu, punainen on humanitaarinen apu ja vihreä, joka on noussut hyvin paljon, on sisäiset pakolaiskustannukset. Tämä on aihe, johon palaan vähän ajan kuluttua. Ja sitten liila osa on velan helpotukset. Tässä kansainvälinen yhteisö on kaksinkertaistanut apunsa vuoden 2000, vuodesta 2000. Tämä on asia, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Vuonna 2016 tärkeä tekijä ähm, virallisen kehitysavun lisäämiselle on ollut toisaalta mm, korkeammat pakolaiskustannukset, mutta myös se, että on käytetty enemmän rahaa humanitaariseen apuun, se näkyy tässä. Se on tämä punainen ja vihreä osio. Mutta jos vähennämme eh, nämä niin kutsut sisäiset pakolaiskustannukset, niin silti virallinen kehitysapu on noussut edellisvuoteen verrattuna 7,2 prosentilla. Sitten haluaisin sanoa muutaman sanan sisäisten pakolaiskustannuksen osuudesta ja humanitaarisen avun osuudesta. Tässä sisäisen pakolais, sisäiset pakolaiskustannukset ovat tämä punainen osuus, se on noussut vuodesta 2014. E, tämä osuus on noussut 28 prosentilla edellisvuodesta – 15,4 miljardin US-dollariin. Ja on tunnustettava, että 10 prosenttia virallista kehitysavusta käytetään nyt sisäisiin pakolaiskustannuksiin. Tämä on noussut edellisestä vuodesta, jolloin oltiin jo hyvin korkealla 9,2 prosenttia. Meillä on hyvin paljon maita, joissa nämä sisäiset pakolaiskustannukset kattavat 10 prosenttia virallista kehitysavusta. 11 kehitysapukomitean jäsentä ovat tällaisia maita ja meillä on myös neljä maata, jossa tämän tyyppiset kustannukset kattavat yli 20 prosenttia virallista kehitysavusta niin, ja 2016 sekä humanitaarinen apu että sisäiset pakolaiskustannukset yhteensä kattavat noin viidesosan äh, koko netto kehitysavusta. Sitten äh, haluaisin nostaa esiin kaksi asiaa, jossa johon äh, kehitysapukomitean jäsenten on kiinnitettävä tarkkaan huomiota. Se on se, että kahdenvälinen apu on vähentynyt vuodesta 2015 vuoteen 2016 sekä vähiten kehittyneille maille että Afrikalle. Vähiten kehittyneissä maissa tämä lasku on ollut 3,9 prosenttia ja Afrikalle lasku, jos katsotaan Saharan eteläpuolista Afrikkaa esimerkiksi, niin silloin tämä lasku on ollut 0,7 prosenttia suhteessa vuoteen 2015, 24 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Joten meillä on hyvin moniulotteinen kuva Virallinen kehitysapu kokonaisuudessaan on kasvanut. Se on asia, josta voimme kaikki olla oikein iloisia, mutta sitten toisaalta sisäiset pakolaiskustannukset ovat kasvaneet, samoin humanitaarinen apu ja vähiten kehittyneille maille ja Afrikan maille annettu apu on laskenut. Ja kansainvälinen yhteisö sopi lisäävänsä tätä apua sekä myös Addis Abebassa, joten eh, tässä emme nyt noudata näitä sitoumuksia. Toisaalta minun on myös sanottava, että meidän on eh, tarkemmin katsottava näitä lukuja, joita saamme tämän vuoden aikana, jotta voimme paremmin ymmärtää, tämän sekoituksen, koska hyvin suuri osa humanitaarista avusta menee naapurimaille ja Syyrialle. Nämä ovat keskitason, tulotason maita, joten todennäköisesti tämän vuoden lopussa on tarkemmin katsottava, mikä on johtanut näihin trendeihin, joita olen tässä nyt teille esitellyt, jotta voisimme paremmin ymmärtää, mitä kehitysavulla on tapahtumassa. Tässä kahdenvälistä kehitysapua. Tässä näette Yhdysvaltain dollareina jäsenvaltiot, jotka raportoivat kahdenvälistä avusta meille. Suurimmat lahjoittavat ovat eh, Yhdysvallat, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Japani ja Ranska. Tämä ei ole yllättävää. Eh, tämä yleinen virallinen kehitysapu on noussut 22 maassa. Tämä johtuu usein sisäisistä pakolaiskustannuksissa. Ja osa, seitsemässä maassa, josta osa on EU-jäsenvaltioita. Osin tämä johtuu myös sisäisten pakolaiskustannuksien erilaisista laskentamenetelmistä. EU-jäsenvaltiosta voin sanoa, että 20 kehitysapukomitean jäsenvaltiosta jäsenvaltiot, jotka ovat EU-jäsenvaltioita myös, niin virallinen kehitysapu oli 81,3 miljardia. Tämä on ollut nousua kolme, vähän yli 13 prosentilla. Ja tämä on 3,5 5 prosenttia niiden yhdistetystä BKTstä. Sitten näette tämän suhteessa tähän YK tavoitteeseen 0,7 prosenttia BKTstä. Meillä on Norja, Luxemburg, Ruotsi, Tanska, Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta, jotka viime vuonna saavuttivat tämän tavoitteen. Ja kaikista kehitysapukomitean jäsenistä, niin näette sen tuolla aivan oikealla reunalla, niin kaikkien näiden jäsenvaltioiden keskiarvoosuus oli 0,32 prosenttia. Sitten meillä sanotaan, että yhdistyneet Arabiemiraatit, jotka ovat kehitysapukomitean jäsen, sanoivat 0,12 prosenttia äh, virallisena kehitysapuna ja myös Turkki antoi 0,79 äh, prosenttia virallista kehitysapua BKTstaan. Eli meillä on joitakin valtioita, jotka eivät ole kehitysapukomitean jäseniä, mutta jotka kuitenkin antavat hyvin merkittävän osuuden BKTstaan. Ähm, BKTstaan kehitysapuna. Niin aikahan ei tässä kauheasti ole, mutta jos on vielä jotain erittäin tärkeää, niin, niin kelpaa vielä sanoa sekin. Äh, niin, halusin vielä sanoa, että erittäin tärkeä kysymys, joka on tässä nähty, ovat nämä sisäiset pakolaiskustannukset. Äh, säännöt tälle luotiin 80-luvun alussa kun ähm, tuli tämä suuri siirtolaisvirta, oli selvää, että nämä säännöt eivät ole ajan tasalla enää, eli nyt täytyy ryhtyä ähm, selkeyttämään näitä sääntöjä. Meillä on työryhmä, joka tätä työstää, joka äh, tutkimuksen pohjalta on nyt sitten keskittynyt seuraaviin osa-alueisiin – jossa jäsenvaltioilla on ollut eri eroavaisuuksia raportoinnissa. Kyse on siitä, minkä tyyppiset pakolaiset ovat mukana, turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, millaiset kustannukset tulevat katetuksi, väliaikainen ylläpito, hallintokustannukset ja sitten metodologia, jolla näitä kustannuksia arvioidaan. Ja sitten pääsen viimeiselle kalvolle, niin tämä työssä katsotaan viittä asiaa näiden sääntöjen selkeyttämiseksi. E, ensinnäkin, mikä on tämä syy näiden sisäisten pakolaiskustannusten mukaanottamiseen, sitten eri pakolaisluokat, sitten meillä on Ähm, sääntö, että vain äh, ensimmäiset 12 kuukautta nämä kustannukset lasketaan sisäiseksi pakolaiskustannuksiin. Eli tärkeä kysymys on, että mistä vaiheesta ryhdytään äh, laskemaan tätä ajanjaksoa. Ja sitten äh, tärkeää on myös kustannusten arviointimetodologia. Me toivomme, että heinäkuussa olemme saaneet arvioitua nämä kysymykset ja sitten kun meillä on kehitysapukomitean ministeritakon kokous, niin voimme käsitellä näitä äh, lokakuussa. Haluamme käsitellä tätä ei vain siksi, että äh, siirtolaisia on tulossa Eurooppaan, vaan myös siksi, että jos me konservatiivisesti tulkitsemme näitä sääntöjä, niin silloin tämä sisäisten pakolaiskustannuksien osuus tulee laskemaan. Se oli erittäin kattava näkemys siitä, mitä on tekeillä. Ja nyt antaisin puheenvuoron komissiolle, jos voisitte lyhyesti kertoa, mitä tämä tarkoittaa EUn kannalta. Ja jos voitte puhua vähän lyhyempään, niin saisimme vielä kollegoiltakin kysymyksiä. Madam I think that the EU and the member Kiitos puheenjohtaja Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltioilla on merkittävä rooli joka tapauksessa lahjoittajina ylipäätään ja kaiken kaikkiaan kun puhutaan euroista, ei enää dollareista, niin tämä data ei välttämättä ole täysin vertailukelpoista, mutta 75,5 miljardia euroa vuonna 2016, eli 11 prosentin korotus vuoteen 2015 verrattuna. Ja tämä on neljäs vuosi peräkkäin, jolloin Euroopan unionin kehitysapu lisääntyy. Eli tilanne on hyvä. Jäsenvaltiot edustavat 58 prosenttia kokonaissummasta Eli siis Euroopan unioni on kaiken kaikkiaan suurin maksaja. Viisi jäsenvaltiota mm, no, pääsee 0,7 prosentin tavoitteeseen. Tämä vahvistettiin toukokuussa 2015 tämä tavoite. Ja useimmat jäsenvaltiot ovat lisänneet maksuosuuksiaan, mutta ja vain äh, viisi maksoi vuonna 2016 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ja jos katsotaan 0,7 äh, prosentin tavoitteeseen pääsemistä, niin vuonna 2016 oltiin päästy 0,51 prosenttiin, mikä on korkein äh, osuus tähän mennessä. Siis vielä emme ole perillä maalissa, mutta kyllä tämä tilanne on jo parantunut ja jos katsotaan näitä DAC-lahjoittajia kaiken kaikkiaan, niin se on vain 0,21 prosenttia ja tämä keskimääräinen taso, joten Euroopan unionin 0,51 prosenttia on huomattavasti yläpuolella. Ja jos nyt katsotaan näitä kustannuksia kaiken kaikkiaan, niin tietenkin tämä lisäänty, lisäys, niin kuin totesin, on merkittävä. Ja Euroopan unionin jäsenvaltioissa on onnistuttu myös netto kustannusta lisäämään. Ja tämä, tätä on tärkeää korostaa 7,6 miljardia euroa, josta lisäys oli 1,9 miljardia, eli 25 prosenttia kokonaislisäyksestä. Tämä on hiukan alhaisempi kuin aiempina vuosina 2015, eli tämä kustannus oli 64 prosenttia koko lisäyksestä vuonna 2014 56 prosenttia koko lisäyksestä, joten tässä todella siis kyse neljänneksestä. Ja meidän täytyy tietenkin ottaa kaikki ulottuvuudet huomioon. Ja viimeinen seikka, jonka haluaisin nostaa esiin, on edelleen ähm, huolenaihe siitä, mikä ikään kuin kiintiöidään vähiten kehittyneille maille. Ähm, meillä ei ole vielä täysin tarkkoja tietoja vuodelta 2016, mutta vuonna 2015 0,11 prosenttia annettiin kaikkein vähiten kehittyneille maille ja tämä on alhaisempi kuin mikä meidän tavoitteemme on. Keskipitkällä aikavälillä se on 0,15 prosenttia ja pitkällä aikavälillä 0,20 prosenttia. Huolestuttavaa on se, että emme ole nähneet ikään kuin lisäyssuuntausta, mitä vähiten kehittyneisiin maihin tulee, joten meidän täytyy tässä ehkä rohkaista jäsenvaltioita vielä entistä enemmän. Tässä oikeastaan se, mitä halusin näistä numerotiedoista kertoa. Kiitos paljon. Niin, on aika huolestuttava trendi, että näiden vähiten kehittyvien maiden tukeminen on menossa alaspäin. Aika monet ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten pyytäisin, että rajoittaisitte puheenvuoronne kahteen minuuttiin. Aika monet nimittäin täällä pyytävät vielä puheenvuoroa. Seuraava. Charles Gerens, Heidi Hautala, Maria Hoiburg. Does anybody else... Haluaako joku muu? Annelies haluaa käyttää puheenvuoron. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Sargentini myös. Eli korkeintaan kaksi minuuttia. Aion olla tiukka. Ja vielä yksi puhuja listaan. Teresa Jimenez. I'll be, I'll be very quick. Ihan ihan nopeasti. Linda, ihan lyhyesti. Halusin esittää kysymyksen vielä. Ihan lyhyt kysymys. Kun te puhutte varoista pakolaisille, niin haluaisin kysyä, kuka tarkalleen ottaen saa tämän, nämä rahat? Ihan konkreettinen tapaus, vaikkapa Libanon, jotta nyt ymmärrämme, mistä puhutaan. Olemme viitanneet tähän aiemminkin. E, yli kaksi tuhatta pakolaisasutusta on alueella, joissain jotkut ovat aika pieniäkin, tällaisia parakkeja, parakkikyliä, joissa ehkä asuu 2-30 perhettä vaikkapa, niin puhutaan agnurista, niin missään tapauksessa ei ole näkynyt, että että esimerkiksi Libanonin viranomaiset olisivat läsnä, vaikka puhutaan eurooppalaisesta rahoituksesta tai meidän osuudesta. Ja kysyn nyt siis seuraavaa, ja tähän oikeastaan viittasin aiemminkin toisessa keskustelussa. Eli kun ajatellaan, että meidän rahoitusosuutemme on kuitenkin merkittävä ja suuri, miten nämä rahat jaetaan kun kuitenkin on ehkä niin, että meillä ei ole mitään näkyvyyttä sitten siellä paikan päällä. Hallituksetko nämä rahat saavat vai eh, kansalaisjärjestöt tai eri järjestöt? Ja sitten kysyisin, että eh, menevät, meneekö tämä tuki eh, suoraan tai saavatko pakolaiset ainoastaan tätä meidän tukeamme näissä maissa vai saavatko he myös tukea muista lähteistä? Kiitos varmaan riippuu myös maan hankkeesta, mutta <clears throat> katsotaan. Anneliits. Thank you very much for your report. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin puhua pääasiassa näistä sisäisistä pakolaiskustannuksista. Ja eh, ihan eh, nopea, mutta ehkä monimutkainen kysymys. Miten on mahdollista, että nämä sisäiset pakolaiskustannukset on hyväksytty. Tämä on yleinen haaste tulevaisuudessa, eikä se mielestäni kuulu kehitysapuun, eikö tätä kohtaa voitaisiin muuttaa ja neuvotella sitä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitoksia, Esten Gören. Kiitoksia, puheenjohtaja. Artiklaassa 8 Lissabonin sopimuksessa täsmennetään, että jäsenvaltioiden kansalliset politiikat ja Euroopan unionin kehityspolitiikat vahvistavat toinen toisiaan, täydentävät toinen toisiaan. Tässä on kyse köyhyyden poistamisesta. Se on politiikan tärkein tavoite ja EUn ja jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa noudattaa niitä tavoitteita, joista on sovittu kansainvälisten sopimusten puitteissa tai kansainvälisten järjestöjen, kuten YK kanssa. Tässä kannanotossa on esitetty useita sitoumuksia, joille voidaan, joista voidaan puhua luvuinkin. Meillä on tämä 0,7 prosentin BKTL-osuus vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä piti saavuttaa sama tavoite, mutta se ei toiminut eikä myöskään vuonna 2005. Jos me emme muuta metodia, niin vuonna 2013 voidaan todeta sama asia. Ei tämä toimi. Haluan kiittää tietenkin OECD ja komissiota siitä, että ovat antaneet meille lukuja mutta tässä on kyse tällaisesta ex post-arvioinnista. Mielestäni olisi parempi ajatella tulevaisuutta. Mitä täytyy tehdä, jotta voidaan saavuttaa vuoden 2013 tavoite? Mitä ei ole tehty tähän saakka? Me seuraamme kyllä tapahtumia, myös aivan kuten lehtimiehetkin seuraavat tapahtumia, niin mekin voisimme toimia niin kehitysavun, kehitysavun suhteen. Voimme todeta, että me <clears throat> saamme näitä lukuja aivan liian myöhään. On sitoumuksia, jotka eivät ole täsmällisiä. Me saamme tietoa vähän sieltä sun täältä OECDstä, muun muassa jäsenvaltiot antavat, antavat lukuja OECDlle ja minäkin olen saanut tietoja jäsenvaltioista, jotka ovat asettaneet itselleen sitoumuksia ja tavoitteita tulevaisuudelle, mutta miksi näitä lukuja ei anneta Euroopan parlamentille, jotta, ja, ja miksi eivät jäsenvaltiot Ähm, esitä selkeitä äh, suunnitelmia esimerkiksi OECDlle äh, tai USAlle tai muille äh, järjestöille, jotta voisivat myös esittää samat suunnitelmat Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentilla on oikeus saada seurata tätä politiikkaa ja Euroopan parlamentilla on oikeus voida lausua kantansa tästä politiikasta – tässä on kyse metodista, jossa otetaan huomioon ainoastaan ex post luvut, puhutaan menneestä, mutta ei suunnitella tulevaisuutta. Ja kun ajatellaan vaikka valtiovarainministereiden esittämiä, joka vuosi esittämiä lukuja, joita ne, he esittävät Euroopan komissiolle ja Euroopan talousarvioon, niin minkä vuoksi meillä ei ole jonkinlaista ala budjettikohtaa, joka koskisi nimenomaan kehitysapua. On tiettyjä jäsenvaltioita, jotka esittävät lukujaan OECDlle, mutta eivät Euroopan unionille. OECD ei välttämättä että ole edes saanut täsmällisiä lukuja kaikilta jäsenvaltioiltakaan. Tällä on kuitenkin erittäin tärkeä poliittinen merkitys tällä toiminnalla. Aikooko Euroopan unioni pysyä tärkeimpänä antajamaana myös sen jälkeen, kun UK lähtee EU-sta? Miten me kompensoimme nämä 18 miljardia euroa, jotka tulevat tällä hetkellä UKsta? Ja voidaan ajatella niin, että jos kaikki jäsenvaltiot ovat valmiit pitämään kiinni niistä sitoumuksista, jotka esitettiin Addis Abebassa, niin ei muutaman vuoden kuluttua voimme kompensoida ne miljardit, jotka kärsimme tai menetämme sen jälkeen, kun UK lähtee. No, ei tässä kahdessa minuutissa kaikkea ehdi sanoa. Mutta jos me emme onnistu suunnittelemaan selkeästi tulevaisuutta, niin silloin me emme täyttä poliittisia velvoitteitamme. Herää kysymys, miksi ylipäänsä tuhlaamme aikaamme tässä valiokunnassa. No, minä yritän tässä olla reilu, tasapuolinen kaikkia kollegoita kohtaan. For the presentations and, um, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä esityksistä. Miksi vuosi 2016 oli vuosi, jolloin jäsenvaltioiden virallinen kehitysapa oli korkeampi kuin koskaan? Me näemme, että nämä luvut ovat todellakin paisuneet sisäisten pakolaiskustannusten takia. Se, että Saksa saattoi sanoa, että se on nyt liittynyt tuohon EU-jäsenvaltioiden klubiin, jotka ovat saavuttaneet tavoitteensa 0,7 7 eh, prosenttia PKTstä, niin täytyy muistaa, että viidesosa sen kehitysavusta eh, johtuu sisäistä pakolaiskustannuksista. Joten tämä selkeyttäminen OECDssä on todella eh, tarpeellista ja toivottavasti olette niin konservatiivinen kuin sanoitte, Rasyyttä. Sen pitäisi olla todella konservatiivinen tulkinta ja hyvin rajoitettu. Ja haluaisin kysyä komissiolta erästä asiaa, joka on kovasti minua pohdituttanut OECDn kehitysapukomitea on elin, jossa EU on täysjäsen. Ja se on myös täysjäsen sen työryhmissä, mukaan lukien tilastotyöryhmässä. Ja EU on myös varapuheenjohtajana OECDn kehitysapukomiteassa. Mikä on EUn politiikka ja ehdotus äh, kymmenes heinäkuuta kokouksessa, jossa yritetään selkeyttää tai päätetään näistä sisäisten pakolaiskustannusten sääntöjen selkeyttämisestä. Kuka tämän päätöksen tekee, kuka voi siihen vaikuttaa, mikä on Euroopan parlamentin rooli esimerkiksi? Ja toiseksi halusin sanoa, että meillä on todellakin syytä huoleen, kun kuulemme, että meillä on näitä paisuteltuja lukuja ja näemme samalla, että vähiten kehittyneiden maiden osuus kutistuu. Ja vielä huolestuttavampaa on se, että Saharan eteläpuolinen Afrikka saa vielä vähemmän rahaa kuin mitä se on saanut tähän mennessä. Ja tämä on todella epärationaalista, jos katsoo kehitysyhteistyön haasteita nyt kun meillä on tulossa tämä uusi eurooppalainen konsensus kehityksestä, se ei tule toistamaan tätä 0,7 prosenttista. Monet ryhmät täällä ovat päättäneet äänestää tyhjää, koska tämä ei ole konsensus. Se on ehkä konsensus joillekin, mutta ei kaikille. Ja eräs asia on myös Tärkeä asia on myös se, että me emme saa kehitysyhteistyöstä päätyä tilanteeseen, että me jatkuvasti puutumme näihin maahanmuuton juurisyihin. Mitä OECD aikoo tehdä tämän uuden trendin suhteen, että nyt joka toinen väline on väline, jolla halutaan puuttua siirtolaisuuden juurisyihin? Sisällä. Kiitos puheenjohtaja. Yleensähän sanotaan, että pitää luottaa vain niihin tilastoihin, jotka itse on väärentänyt. Ja siksi sanoisinkin, että aika vähän tässä nyt, kun ei konkreettisesti näe, miten nämä tilastot on tehty, niin aika vähän tässä nyt voi mitään sanoa. Mitä kehitysyhteistyöhön sanoo, niin rahoitus, tekninen tuki, henkilöstötuki, tuet, rahoitustuki, paikkaa. muut toimet voivat olla tässä taustalla, joten on hyvin, hyvin vaikeaa sanoa, kun kuulee yhden ainoan prosenttiosuuden, että mitä sen taakse oikeastaan piiloutuu. Kyllä, merkittäviä rahasummia tässä liikkuu ja esittelittekin meille, että moniin valtioihin menee paljon rahaa ja kyllä minä kyllä kysyisin, että mitä näillä rahoilla tähän mennessä on saatu aikaan? ja mitä niillä voidaan saada aikaan, kun ajatellaan monienkin näistä valtioista poliittisia tilanteita ja muita tilanteita. Näyttääpä siltä, että aika paljon rahaa hukkuu sinne Saharaan tai sinne aavikon hiekkaan. Ja jos Saksa nyt myöskin pääsee mukaan, kun ajatellaan näitä sisäisiä pakolaiskustannuksia, niin muistuttaisin, että 30 miljardia euroa Saksa käytti pakolaisten tukemiseen, materiaalia ja niin edelleen. Tämä on yhdessä vuodessa ja tämä on enemmän kuin ehkä monien jäsenvaltioiden budjetissa on koskaan kuviteltukaan, joten pyytäisin kyllä tunnustusta tälle Saksankin toiminnalle. Ja herzlichen Dank, herzlichen Dank Kiitoksia ja kiitokset tästä esityksestänne ja kertomuksestanne pari huomiota ja yksi kysymys. Viimeisimmät äh, numerotiedot äh, ja sitten äh, komission täydentävät tiedot yhdessä näiden lukujen kanssa. Kun puhutaan siitä, mitä, mitä edistystä Euroopan unioni on nyt saanut aikaan lupauksissaan, mitä tulee muihin kehitysyhteistyörahoituksiin, koulutuksen osa-alueisiin. Hyvä, että tiedot julkaistaan, mutta tämä accountability eh, report, joka koskee, kertomus, joka koskee toimia kehitysalalla ylipäätään ei nyt sitten äh, näy tai heijastu tähän mitenkään. Ja me haluamme tietää täällä Euroopan parlamentissa, mihinkä rahaamme menevät. Äh, menevätkö, menekö osa äh, tuesta esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitukseen? Siis mehän olemme ja toivon kovasti, että tämä uusi raportointi ei jää huonommaksi kuin entinen raportointi nyt, kun raportointia on muutettu. Toinen huomioni, kun täällä nyt kuultiin myös komission edustaja, niin halusin todeta, että täällä DV-valiokunnassa Euroopan unionin rooli DAKissa on asia, jota me olemme pohtineet ja Nythän tulemme olemaan myös varapuheenjohtaja DAKissa ja tulemme esittämään komissiolle omia kysymyksiämme ja pian varmaan sitten saamme myös vastauksia ja hyvää niin. Ja nyt tosiaan tämä kysymykseni. Katsotaan tulevaisuuteen, niin EUn vertaisarviointi on jälleen tulossa tänä vuonna ja halusinkin kysyä, että milloin ja missä muodossa tulette ottamaan huomioon tai noutamaan, pyytämään myös tämän valiokunnan Euroopan parlamentin panosta. Toinen pieni lyhyt kysymykseni. Huomasin tässä jaottelussa siitä, mihin ODA-varat menevät, että velkahelpotus ei vaikuttaisi olevan enää juuri minkään näköisessä roolissa. Se oli kuitenkin 2000-luvun, 2000-luvun puolessa välissä aika tärkeäkin. Cheer. Lopuksi mutta vähäisempänä Sargentini. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä arvostan kovasti tätä katsausta, näitä dioja, mutta olisi tämä voinut olla selkeämpikin, koska jos ymmärrän asian oikein, niin me olemme kaikki tyytyväisiä siihen, että että virallisen kehitysavun varankäyttö on noussut paljon, mutta aika paljon käytetään myös turvapaikan äm, hakijoille sisäisenä pakolaiskustannuksina. Esimerkiksi Alankomaissa me teemme näin. Eli me käytämme rahaa tällaisiin asioihin, ja sitten jos ajatellaan niitä maita, joiden täytyy ottaa vastaan ähm, äh, pakolaisia muun muassa äh, Saharan ähm, alapuolella olevassa Afrikassa tai muissa maissa, niin niihin me käytämme vähemmän rahaa. Eli me siirrämme tätä virallista kehitysapua Afrikan maista, muun muassa Syyriaan. No tietenkin näin täytyy tapahtuakin, mutta nyt me siirrämme rahaa <clears throat> pohjoisempiin maihin, jotka ovat maahanmuuttoreitin varrella. Olenko minä väärässä vai oikeassa? Minusta Kuitenkin näyttää siltä, että ECPM-mietinnössä nähtiin sama asia, eli Sahelin ja Magrebin maille annetaan enemmän rahaa, kun taas Saharan eteläpuoleiselle Afrikalle vähemmän. Haluan te- sanoa tämän ääneen ja selvästi. Ja nyt kysymys. Mitä me haluamme tässä OECD DAKissa selkeyttää? koska tehän sanoitte, että kaikesta tästä johtuen voimme nähdä, että sääntömme ovat vanhanaikaisia, niitä täytyy päivittää, mutta minkälaisesta päivityksestä puhutaan? Halutaanko sallia tämänkaltainen varainkäyttö vai halutaanko rajoittaa tämänkaltaista rahojen käyttöä? Se olisi minusta parempi. Eli mitä voimme odottaa? Ja myös komissiolle esitän tämän kysymyksen. Ja liittyen siihen, mitä Heidi Hautala kysyi ja myös Hoivuh, niin mikä on meidän näkemyksemme tästä taulukosta? Helmikuussa komissio esitti meille ehdotuksen maahanmuuttoon spesifisestä DAKista. Tämän selityksen komissio kertoi minulle kun esitin kysymyksen, mutta voisinko saada yksityiskohtaisemmin selvityksen tästä asiasta, eikä ainoastaan lupauksen siitä, että tästä saadaan tietoa joskus, koska meidän täytyy puhua komission mandaatista DAC-neuvotteluissa. Me emme ole vielä tällaista mandaattia nähneet ja olen huolissani. Ja sitten kysymykseni OECD edustajalle, voisitteko kertoa, mitä te tavoittelette? kun te haluatte muuttaa maahanmuuttokustannuksia. Kiitos ja huomennahan me keskustelemme Afrikka-strategiasta. Komissiohan on ehdottanut avannutta kumppanuutta Afrikan kanssa, eli näistä asioista täytyy keskustella, koska tällä hetkellä hän täytyy todella miettiä, mikä on mandaatti. Ja huomennahan me saamme myös palautetta ministerikokouksesta 19. toukokuuta. Kuka haluaa vastata? Ehkäpä komissio ensin tällä kertaa. Aika monet kollegat halusivat vastauksia komission mandaatin avoimuudesta, OECDssä, kuinka sitä valmistellaan, kuka on mukana, miksi kuulemme sitä niin vähän parlamentissa. Kumpi haluaa aloittaa? Yeah, Madam Merlo, we will give you the floor. Merlo ensin. Um, thank you very much. Um, let me see which are so... Kiitos oikein paljon. Sisäisten pakolaiskustannusten sääntöjen äh, uudelleenarvioinnisesta e-, EU ei raportoi näitä kustannuksia, koska meillä ei ole niitä, mutta me olemme tukeneet äh, kehitysapukomitean työtä, että tarkoitus on selkeyttää, mikä on äh, askentakelpoista, eikä laajentaa sitä ja että tämä on avointa ja selvää. Ja me tuemme eh, teitä tässä työssä, koska on aivan selvää, mikä on eh, hyväksyttävää tässä yhteydessä, eikä laajentaa soveltamisalaa, vaan lisätä avoimuutta. Ja tietenkin meillä täytyy olla hyvä tasapaino. Virallisen kehitysavun on lisännyttävä eikä pelkästään sisäisten pakolaiskustannusten, koska meidän on tuettava näitä maita ja se on komissiolle erittäin tärkeää komissio eh, rohkaisee jäsenvaltioita eh, lisäämään virallista kehitysapua. Me jatkamme tätä työtä ja me myös rohkaisemme jäsenvaltioita tekemään ennusteita siitä, mitä määrärahoja he eh, aikovat antaa. Tämä ei ole tärkeää pelkästään tavoitteen saavuttamiseen, vaan myös siihen, että kumppanimaat tietävät, kuinka paljon määrärahoja ne voivat odottaa. Tämä asioita asia, me tuemme, mutta fakta on, että jäsenvaltiot ovat vastuussa näistä päätöksistä ja se riippuu siitä, millaisia budjettipäätöksiä jäsenvaltiot tekevät. Ja siinä kulkeekin meidän toimintakykymme raja. Maybe the point we'll have to pick up. Ehkä tässä vaiheessa täytyy tosiaan kuulustella komissiota ja viranomaisia, koska kuten Görens sanoi, niin tässä on kyse myös perussopimuksen velvoitteesta YK ja muiden mm, kanssa tehtyjen sopimusten mukaan, ja onko EU nyt toiminut näiden sopimusten mukaisesti? Nyt annan puheenvuoron kuitenkin Schütterille, olkaa hyvä. Um, maybe another point that ah, saatte vielä Made is uh, regarding... Niin, äh, halusin vielä sanoa äh, tästä vastuullisuusraportista ja sen valvonnasta. Valvonta on hyödyllistä, jotta äh, pidämme kiinni näistä sitoumuksista ja että viemme tätä prosessia eteenpäin. Olemme uudelleen arvioinut raportointijärjestelmäämme, jotta kohtaa varmistettaisiin, että se olisi relevantti 2030 agendaa ja Addis Abebaan agendaa silmällä pitäen. Me emme ole vielä eh, tehneet kertomusta tänä vuonna, koska se ei ollut uusien kansallisten sitoumusten mukaan. Nyt meillä on kaikki tarvittava tieto eh, vuoden 2030 agendan uudistamisesta ja me olemme nyt siirtämässä tätä raportointijärjestelmäämme. Nyt meidän on tehtävä virtaviivaistamista, toisaalta meidän on varmistettava, että ei ole kaksinkertaisuutta, kaksinkertaista työtä tehty. Meidän haluamme käynnistää tämän uuden puitteiston ja mm, Tässä ei tule olemaan vähemmän kattavuutta, samankaltaista kattavuutta, mutta äh, rajoitetummassa kontekstissa. Ehkä Sytter saa puhua ensin. Äh, ja sitten muut. To the jury committee to Mutta kun minun pitää lähteä juuri äh, valiokuntaan, niin saako käyttää puheenvuoron? I didn't hear. Minä en kuullut, että olisitte vastannut ainoaankaan kysymykseen siitä, kuinka komissio aikoo suhtautua tähän in-house-kriteeriin, eli sisäisiä pakolaiskustannuksia koskevaan kriteeriin. Me tiedämme, että komission osasto on tehnyt ehdotuksen maahanmuuttospesifisestä DAKista 28. helmikuuta. Me haluaisimme kuulla tämän kannan, nähdä tämän paperin. Haluatteko te, Görens, ehkä käyttää puheenvuoron vasta myö- myöhemmin? Ja Hautalan täytyy nyt lähteä, joten hän sai poikkeuksellisesti puheenvuoron. Voitteko te vastata tähän? Kuuluuko tämä teidän ää, I mean, subject I think my Niin, kollegat tekevät työtä tämän asian parissa ja tämä siis ajatuksenahan, tämän koodeksin ajatuksenahan on yhdist... Ei teitä, teiltä kysytty tästä koodeksista me tiedämme, että OECD tekee työtä tämän teknisen puolen kanssa, vaan teiltä kysyttiin, kuinka komissio vastaa tähän. Miten komissio valmistelee tekemään työtä tällä saralla? Yeah. Yeah, no, exactly. That's what I'm saying. How Eli me emme kysy sitä, siitä, kuinka OECD tekee työtä, vaan kuinka EU valmistelee neuvottelukantaansa. Ja nyt kysyn komission edustajalta, että kuuluuko tämä hänen vastuualueeseensa, koska jos ei, niin sitten täytyy selvittää, että kenen alansa kuuluu. No ei kuulu oikeastaan minun alani täysin. Kiitos. Eli palaamme tähän asiaan myöhemmin. Ehkä voi käyttää puheenvuoron nyt. Just on the, on... No niin, vielä liittyen tähän maahanmuuttokoodeksiin. Tämä on tekninen säännöllinen äh, malli tässä. Jäsenvaltiot ehdottavat kiintiöitä ja sihteeristö ja jäsen, jäsenet äh, ihan niin kuin äh, maahanmuuttokoodikin hyväksyttiin komissiossa maaliskuussa ja sitten muodollisessa kokouksessa kesäkuun kolmannella viikolla muodollisesti asia on käsitteillä. Tiedänkö tarkalleen, mitä komissio on tehnyt? En tiedä. Kyseessä on pikemminkin prosessi, ähm, ja tämä on nyt osana prosessia. Sitten edustaja Litsin kysymys, miksi tämä on osa ODA? No se on ollut jo lähes 35 vuoden ajan 80-luvun alkuvuosista alkaen. Ja nyt tällä hetkellä jäsenet käyvätkin aika vilkasta vuoropuhelua tämän syistä liittyy humanitaariseen ympäristöön, kansainväliseen hyödykekokonaisuuteen ja nyt tällä hetkellä Tällä on siis lähinnä yhteys humanitaariseen ulottuvuuteen, joten tämä tulee olemaan osaa ODA tai jatkossakin, mutta rajoitetummin kuin viime vuosien aikana. Joten odotamme, että näin luvut sitten lähtevät laskemaankin tältä pohjalta. Sitten sanoisin, sanoisin vielä, että täällä joku kysyi sitä, minkä näköisiä sääntöjä. Minä puhuin ihan näistä perussäännöistä Eh, siitä, miten ODA lasketaan. Ja sitten eh, on vielä tämä toinen puoli mitalia, eli eh, poliittiset vaikutukset, joita esimerkiksi pakolaiskriisillä on. Ja työn toisessa vaiheessa tietenkin puhutaan tästä työryhmän työ on käynnissä ja sen tulisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Ehkä se voisi olla toinen aihe. Älkääkää ehkä kysykö minulta, ähm, kun minä en tässä ole johtavana toimijana, mutta äh, vaan joltakulta muulta ehkä, mutta tämäkin on osa käynnissä olevaa työtä. Sitten herrasmies siellä totesi, että järjestelmä on epäonnistunut, että katsomme pikemminkin äh, menneisyyteen kuin tulevaisuuteen No, kyse on myöskin ihan tilivelvollisuudesta. Osa menettelytapaamme on tietenkin kyllä myös katsoa tulevaisuuteen ja arvioida tulevaisuuden menorakennetta, eli mitä tulee tapahtumaan parin kolmen tulevan vuoden aikana. No, onko tämä sitten kokonaiskuva ja milloin on päästy tähän tasoon, joka olisi olisi tarvittava, niin saapa nähdä sitten. Tässä kyse on myös siitä strategiasta, eh, joka eh, on olemassa vuoteen 2030 mennessä vaikkapa. Ja tämä parhaat kollegat on sellainen asia, jota ette välttämättä ollenkaan löydä siinä vaiheessa, kun teette tätä arviota jäsenten kanssa. Yksi herrasmies täällä totesi, edustaja Delkä se oli, joka sanoi, että ODA on itse asiassa häviämässä kokonaan ja kyse on myöskin sitten avun tehokkuudesta. No, me tietenkin pyrimme läpinäkyvyyteen ja politiikan tekijöinä luonnollisesti meidät voi haastaa, esimerkiksi kansalaisyhteiskunta voi haastaa meidät ja meidän toimemme, mutta me tietenkin pyrimme toteamaan sen, että kuka käyttää kuinkakin paljon rahaa milläkin alalla. Ja näin myös vastaanottajamaat voivat äh, ikään kuin eteläisessä, eteläisellä pallonpuoliskolla pitää sitten äh, pohjoisen pallonpuoliskon maat äh, tilivelvollisena. Metodologiassamme me pyrimme näitä toimia parantamaan. Sitten täällä kysyttiin myös velkahelpotuksista siitä, että miksi vuonna 2016 velkahelpotukset ovat lähestulkoon hävinneet kuvasta. Ja tässä on tietenkin muutosta siihen, mitkä maat ovat saaneet velkahelpotuksia vuonna 2016 Kuuba Espanjalta. Ja tämä johtui nyt lähinnä siitä, että Espanja tarjosi Kuuballe merkittävän velkahelpotuksen. Sitten puhuttiin myös vertaisarviosta ja puhuttiin siitä, miten Euroopan unioni toimii. No, kollegani itse asiassa on tästä vastuussa. Ehkäpä hän voi vastata tähän. Toivon vastannut nyt kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Um, Kiitoksia kovasti. Sal haluaa vielä palata asiaan, mutta tietysti meitä kiinnostaa kovasti tietää, miten komissio valmistelee pedagmandaattiaan. Selvitämme, kuka on vastuuhenkilö. Mutta Charles, sinä halusit vielä esittää loppukommentin. Niin, yeah. Niin, on oikein, olisi ollut mukavaa, että teidän puheestanne olisi, olisimme tulleet hullua hurskamaksi, mutta tässä on ongelmana metodin puute. Ja 15 vuoden aikana tämä metodi ei ole toiminut. Emme ole saavuttaneet tätä 0,7 prosentin osuutta pekotelasta. Olisi tärkeää, että komissio asettaisi jäsenvaltiot selkäseinää vasten ja pyytäisi jäsenvaltioita esittämään luvut niin pian kuin mahdollista. On tärkeää, että siis tällä hetkellähän tietoja ja lukuja julkaista jo virallisessa lehdessä siitä, mitä on tapahtunut, mutta se, mitä meiltä puuttuu, on ennakoiminen kuka, yksikään jäsenvaltio ei kerro, miten aikovat kunnioittaa sitoumuksia. Nyt on kulunut jo vuosi tolkulla äh, äh, äh, aikaa ja olemme odottaneet jonkinlaisia ää, tuloksia, mutta mitä ähm, mitä ei tapahtunut. On, meidän täytyy opettaa tämä sirkus ja tämä komedia, tämä farsi. on tärkeää, että komissio kantaa vastuunsa ja Jäsenvaltiot kantavat vastuunsa kertovat, miten aikovat kertoa luvuistaan komissiolle lokakuussa 2017 jäsenvaltioiden täytyisi tietää, mitä jäsenvaltiot aikovat seuraavan budjetti kauden, kauden suhteen tehdä. Ja jäsenvaltioiden täytyisi myös esittää arviot kolmen seuraavan varainhoitovuoden osalta. Ja on, olisi tärkeää, että että saisimme budjettiin ähm, alaotsikon kehitysyhteistyövaroista, äh, josta ilmenisi äh, arviot kolmeksi seuraavaksi äh, vuodeksi. Eli arviot kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Jos, tämä on minimimäärä tietoa, jota jäsenvaltioiden täytyisi kertoa meille. Jos tätäkään tietoa ei saada niin äh, ei meillä, emme me tiedä, mitä Euroopan unioni ylipäänsä tulee tekemään. Eli lopetetaan tämä kollektiivinen äh, valehtelu. Odotan, että komissio... Äh, odotan, että te välitätte tämän valiokunnan toiveen omalle komissaarillenne niin, että voitte toimia niin pian kuin mahdollista. Me emme enää voi antaa vuosien kulua niin, että vuonna 2030 todetaan, että jälleen kerran ei ole onnistuttu saavuttamaan tavoitteita. No niin, kollegat, suhtautuvat aika, aika vakavasti tähän asiaan. On tärkeää, että etenemme kielikeskellä suuta, äh, selvitämme, miten komissio toimii OECDssä, mikä komission kanta on, millaista kantaa se suojelee ja me tulemme lähettämään komissiolle kirjeen me vielä yksityiskohtaiset kysymykset. Kiitos, että tulitte tänne tänään ja me jatkamme keskustelua. Kiitos. Okay, colleagues, we have, we're running behind. No niin, kollegat. Me olemme jo tässä jälkijunassa. Meillä on äänestys, mutta sitä ennen erittäin tärkeä kohta esityslistassa vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustaminen. Me olemme laatineet lausunnon AFET-valiokunnalle ja tässähän on kyse asetuksen muuttamisesta. Asetuksen, joka liittyy ö, vakautta ja rauhaa edistävään välineeseen. Meillä on tähän lukuisia muutosehdotuksia 75 ja annankin puheenvuoron Paavo Väyryselle. Hän on meidän esittelijämme. Voitteko kertoa, missä mennään ja mitä tuleman pitää? Well, Madam Chair, <clears throat> of course. Kiitoksia, puheenjohtaja. Onhan tämä jossain määrin kiistanalainen tämä ehdotus, mutta DV-valiokunnan näkökulmasta meillä on kyllä yhteinen lähestymistapa tähän asetusluonnokseen. Meille on tietenkin äärimmäisen tärkeää se, kuinka DAC-rahoitusta käytetään ja tietysti meitä myös kiinnostaa tämän rahoituksen, siis CBSD-rahoituksesta on kyse, miten sitä voidaan jäljittää. Ja omassa lausunnossani olen pyrkinyt ratkaisemaan tätä ongelmaa. Olen ehdottanut tänne lisäystä, jossa sanotaan, että valmiuksien rakentamisen toimista täytyy päättää niin, että täytetään OECDn asettamaa tai OECD DAKin asettamaa virallista kehitysapua koskeva tavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että tässähän on kyse siitä, että avitetaan kumppanimaiden sotilaallisten valmiuksien edistämistä. Me olemme sitä mieltä, että rahoitusta voitaisiin käyttää muihin keinoihin ilman tätä dakkia, mutta silloin kun tuetaan sotilaallisia valmiuksia, niiden rakentamista, niin silloin DAC-sääntöjä täytyy noudattaa. S- ja D-ryhmä on ehdottanut, että me sulkisimme pois DAC-rahoituksen. Nämäkin mahdollisuudet ovat olemassa, mutta minä, itse pidän omaa ehdotustani parempana kahdestakin syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että mielestäni YUTP ja kehitysrahoituksen yhdistäminen on hyvä ratkaisu. Se antaa jonkin verran joustavuutta näin tässä yhdistelmässä hyviä puolia. Toiseksi voimme saada enemmän rahaa tämän välineen käyttöön, jos DCI-rahaa käytetään, mutta voi myös hyväksyä tämän S- ja D-ehdotuksen. Omani on um-, vain minusta parempi. Meillä on ollut AFET-varjoesittelijöiden kokous. Olin hiukan huolissani tästä kokouksesta, koska me tiesimme, että kollegamme Danjean oli esittänyt luonnoksen AFET-valiokunnalle, jossa oli aika suuria muut, merkittäviä muutosehdotuksia, joiden perusteella tulosta ei olisi voitu hyväksyä monestakaan syystä. Tässä kokouksessa Danjean oikeastaan luopui tärkeimmistä ehdotuksistaan. Hän ei enää haluakaan korvata näitä poikkeuksellisia oloja erityisoloilla. Hän ei enää ehdota sitä, että alakohtiin A ja B väliin pitäisi laittaa sana tai sanan ja sijaan. Eli hän on luopumassa näistä pääehdotuksistaan. Me keskustelimme myös kahdesta vaihtoehdosta siitä, kuinka voidaan vastata DEVE-valiokunnan huoliin. Hän sanoi, että S- ja D-ryhmän ehdotus voidaan ottaa huomioon, ja hän sanoi myös, että minun ehdotukseni voidaan ottaa huomioon. Enpä nyt tiedä, mikä hänen päätelmänsä on, mutta joka tapauksessa hän oli hyvin joustava ja rakentava ja siksi uskon, että voimme saada aikaan jonkinlaisen ratkaisun, sellaisen ratkaisun, joka sopii meillekin. Huomennahan me järjestämme kokouksen DVn varjoesittelijöiden kesken ja silloin keskustelemme muutosehdotuksista ja näistä kahdesta vaihtoehdosta. Kiitos. Thank you. So there has been... Eli edistystä on saatu. Molemmat valiokunnat ymmärtävät nyt toinen toisiaan hiukan paremmin sitten viime kokouksen. Morisponkan sijaan. Niin, EPPn varjoesittelijän puolesta ja Pongan puolesta haluaisin kommentoida. Me täysin <clears throat> tuemme komission ehdotusta ja tarve, että täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin kapasiteetin rakentamiseksi kehitysmaissa. Äh, kuten jo valiokunnassa korostin, äh, turvallisuuden ja kehityksen yhteys on erittäin tärkeä. Meidän on paremmin koordinoitava toimivimamme, jotta olisimme vahvempia äh, kehityksen alalla ja voimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Ryhmämme kanta on selvä. Me haluamme tämän välineen ja me haluamme joustavan ja hyödyllisen välineen. Siksi me vastustamme lisäehtojen lisäämistä. Meidän mielestämme on myös epärealistista vaatia täyttä daksoveltavuutta, kun me tiedämme, että tämän ei ole tarkoitus olla sellaista ja se sen joustavuudelta. Kuitenkin tuemme sitä ajatusta, että jo käytössä oleva EUn kehitysapu, sitä ei pitäisi siirtää. Eli näitä määrärahoja ei pitäisi siirtää tähän välineeseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Anne Leeds. Thank you very much to the... Kiitos oikein paljon esittelijälle. Tämä on todella iso ponnistus saada aikaan mm, edistystä täällä meidän valiokunnassamme ja tietenkin myös AFETissa ja hyvä, että hän on ollut joustava ja ottanut näitä tarkistuksia huomioon. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että EPP tukee aloitettani siitä, että DCI ei kuulu tähän välineeseen, vaan oikeastaan äh, laittaisi asian ihan uusille, toisenlaisille raiteille. Ja hyvä, että DCI on poissa. Kyllä väline voidaan pitää, mutta äh, ehkä pikemminkin tällainen äh, positiivinen luettelo siitä, minkä näköisiä välineitä voitaisiin tukea. Ja meidän parlamentissa täytyy ryhtyä toimeen, kun me emme Afrikan hätärahaston suhteen ole ryhtyneet mihinkään toimiin. Ja siksipä Euroopan parlamentin täytyy tehdä selväksi, että mille me annamme tukemme ja minkä takana seisomme ja sitten ne antaa komissiolle tätä varten välineet. Joten edelleen olen puolesta ja odotan keskustelua me siitä, että DCI voi jäädä tämän budjetin ulkopuolelle, jottei jouduta sitten ongelmiin Monet äh, kansalaisjärjestöt, kirkot äh, ovat jo vedonneet meihin äh, ja on hyvä myös kansalaisyhteiskunnalle, että pidämme välineiden väliset rajat selvänä, emmekä sotke niitä toisiinsa. Kiitos paljon. Maria Hoibuk, Maria. Kiitoksia Hoibuk. Ja, vielen Paljon kiitoksia Linda haluaisi vihreiden puolesta puhua, koska Heidi ei voi olla täällä. Sydämelliset kiitokset esittelijälle tästä lausunnosta. Meidän näkökulmastamme eh, komissio on kyllä avannut tässä Pandoran lippaan. Eh, komissio tekee meille ehdotuksen, jotta tämä vakausväline, jota tähän mennessä on käytetty pelkästään kriisin ehkäisyyn ja siviilien eh, konfliktin hallintaan, niin sitä nyt sitten laajennetaan sotilaskapasiteettien äh, luomiseen kolmansissa maissa. Pohjaksi tälle on otettu 209 äh, artikla, joka on kehityspoliittinen artikla. Ja nyt me olemme juuri siinä tilanteessa, jossa monet jäsenvaltiot, mutta myös ulkosuhdehallinto ja komissio ovat halunneet olla jo jonkun aikaa. Ne ovat meille niin pitkään tätä jankuttaneet, että löytyisi tämä, että on tämä tärkeä yhteys kehitys- ja turvallisuuspolitiikan välillä niin, että nyt sitten vihdoin me voimme rahoittaa puolustusmenoja EUn budjetista ja tämä rakennelma on oikeudellisesti hyvin heikolla pohjalla. Kaikki kolme juridista oikeudellista yksikköä, neuvoston, komission ja parlamentin oikeudelliset yksiköt ovat sanoneet, että tämä on hyvin kyseenalaista ja ovat ilmaisseet huolensa. Ja nyt haluaisin puhua kolmesta tärkeästä asiasta. 41 artikla sopimuksesta äh, kieltää sen, että EUn budjetista turvallisuus- ja puolustus äh, menoja rahoitetaan. 40 artiklassa sanotaan aivan selvästi, että yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka eh, ei saa tapahtua muun politiikan kustannuksella. Tämäkin on aivan selvä eh, asia. Ja lisäksi EU-tuomioistuin on eh, sanonut, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on tietty sopimuksen artikla, niin niiden tavoitteena täytyy olla tämän politiikan täytäntöönpanoa. Tämä on ihan loogista, koska muutenhan me voimme käyttää maatalousrahoja matkailuun esimerkiksi. Tässä nyt vedotaan kehityspolitiikan artiklaa. Silloin on käsiteltävä myös kehityspoliittisia kysymyksiä eikä turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Kyllä on vähän yllättyvä, että aina kehityspolitiikka ja kehityspolitiikan määrärahat otetaan muiden politiikan alojen rahoittamiseen ja miten kevytkenkäisesti komissio ja ulkosuhdehallinto näitä määrärahoja käsittelevät, eivätkä siinä mielessä ota sitten kehityspolitiikkaa vakavasti. Ja vielä eräs asia, jonka halusin sanoa, ei ole kyse siitä, etteikö turvallisuuskysymys olisi erittäin tärkeä kysymys, eikä ole kyse siitä, ettemmekö näe tätä yhteyttä turvallisuus- ja kehityspolitiikan välillä. Se on todella tarpeen, vaan on kyse ainoastaan siitä, että me emme saa sekoittaa näiden rahoitusta. Kehityspolitiikka on asioille tarvitaan kehityspoliittinen rahoitusväline ja turvallisuuden alalla on käyttävä turvallisuuspoliittista rahoitusvälinettä. Juuri tästä on kyse. Me emme saa sekoittaa näiden rahoitusta. Tarvitsemme aivan selkeän rajan näiden väliä. Me näemme, että puolustusteollisuus yrittää aina vaikuttaa asiaan. Keskustelussa AFETissa saatoimme sen aivan hyvin nähdä. Ja haluaisin vielä kerran huomauttaa, että että turvallisuuspolitiikka, jota todella, todella toivotamme vihreinä tervetulleeksi, niin sitä ei saada harjoittaa terveydenhuollon tai koulutuksen kustannuksella kehitysmaissa. Nousee esiin myös muita kysymyksiä. Keitä oikeastaan tuemme Afrikassa? Meillä täytyy olla selvää se, että turvallisuuselimillä ei ole perinteitä sille, että ne puolustavat ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Ennen kuin siellä luomme kapasiteettia, niin meidän täytyisi ensin yrittää varmistaa, että nämä turvallisuusjoukot toimivat äh, sen suuntaisesti kuin me haluamme, eli äh, näiden turvallisuusjärjestelmien on uusiututtava näissä maissa ja tarvitsemme parlamentaarista valvontaa, meidän valvontaa, mutta myös näiden valtioiden parlamenttien valvontaa. Ja minusta on harmillista, että komissio ähm, jättää tämän asian aina huomiotta. Me tuemme esittelijän linjaa, että ähm, määrärahojen on oltava OECDn DAC-asetuksen mukaisia ja tulemme tekemään vielä muutamia tarkistuksia, mutta linjan on oltava aivan selvä ja esittelijä on sen meille viitoittanut. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Teresa, ole hyvä. Siki. Kiitos. En ollut tässä koko aikaa paikalla ja sitten äh, äsken, en kyllä nyt tuota äskeistä puheenvuoroa ymmärtänyt ihan kokonaan, minulta taisi mennä jotain siinä suoraan sanottuna ohi. Siis ymmärrän, että meidän täytyy tietenkin tietää, mistä varat tulevat äh, ja onko kyse turvallisuudesta vai jostain muusta. Mutta siis meillähän on nyt äh, yksi merkittävä vuosituhattavoite, äärimmäisen tärkeä tavoite ja viimeksi kun olin YKssa vieraana, niin jatkuvasti puhuttiin tavoitteesta, onko se 17 vai 14 nyt, en muista, vaan siis rauha, turvallisuus ja vahvat toimielimet. Tällainen ja siitä puhuttiin jatkuvasti, siis turvallisuus ja kehitys ja myös tässä parlamentissa on puhuttu turvallisuudesta ja kehityksestä. Minun mielestäni on täysin perusteltua puhua näistä kahdesta yhdessä. Minun mielestäni on täysin oikeutettua ja perusteltua antaa kehitysapua turvallisuuden vahvistamiseksi. Ei niin, että sitä rahaa viedään pois köyhyyden torjumiselta tai koulutuksen parantamiselta. En minä sitä tarkoita. Ja kun puhutaan turvallisuuden konseptista tai siitä, että meillä on erilainen turvallisuuskonsepti, konsepti kuin muilla mailla, niin minä kyllä sanoisin, että minulle turvallisuuden konsepti on sitä, että eh, lapset voivat mennä kouluun ilman, että heidät siepataan tai ilman, että ilman, että heidät raiskataan, eh, kun ajatellaan näitä yli 200 tyttöä, jotka katosivat eh, Boko Haramin käsiin, tai ajatellaan lapsia, jotka katoavat koulumatkallaan koska hyvänsä ympäri maailmaa tässä, tästä on turvallisuudessa kyse. Tämä on minun mielestäni turvallisuuden konsepti. Ja kun puhutaan siitä, että ei tiedetä, että mihinkä rahat menevät, niin no se johtuu siitä, että ei ole vahvoja, vankkoja eh, toimielimiä. Terroristit eh, vievät eh, tätä meidän antamaamme rahaa ja käyttävät sitä aseisiin, mutta ihmisen elämä on se kaikkein tärkein. Ihmisen elämä on suojeltava. Ensin täytyy, ensin täytyy turvata turvallisuus niin, että ihmisten elämä ja henki ei ole vaarassa. Ja sitten kuka menee kouluun, jos henki lähti? Joten äh, nyt kyllä minä sanoisin, että se, että täällä joku sanoo, että DV-valiokunnassa ei voi puhua turvallisuudesta tai turvallisuuden rahoittamisesta, niin sitten minä kyllä ihmettelen, että miksi ei voi. Charles. Charles. Ehkä tässä on tullut väärin käsitys. Kaikki puoltavat turvallisuutta ja kehitystä. Ja kaikki ymmärtävät, että köyhyyden ja turvattomuuden välillä on tietty suhde. Kun Ranska oli Malissa, jihadistit olivat muutaman sadan kilometrin päässä, niin Ranska kyllä pystyi tekemään paljon, mutta rahoitettiinko mitään kehitysyhteistyöbudjetista? Ei, kaikkien muidenkin pitäisi olla vastuussa – rahoittamisesta. Eli meidän täytyy selkeästi tehdä ero ulkosuhdeyhteistyön ja kehitysyhteistyön välillä toisaalta ja sitten toisaalta muunlaisen yhteistyön, kuten taloudellisen ja sotilaallisen yhteistyön välillä. Okay, thank you, thank you. Selvä, kiitoksia. Se olikin viimeinen puheenvuoropyyntömme. Komissiosta on edustaja Luka paikalla. Um, quick word. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan nopeasti. valiokunta päätti juuri niin. Antakaa komission edustajan puhua rauhassa. Thank you. Kiitos. Niin, todellakin äh, ollaan todellakin samaa mieltä siitä, että kehityksen ja turvallisuuden välillä on linkki ja toisinpäin äh, kehityksen äh, puute aiheuttaa huolia, konfliktia ja väkivaltaa, mutta turvallisuuden puute ehkäisee äh, normaalin siviilikehityksen. Ja tässä tämän ehdotuksen takana, tai tämä, se on tämän ehdotuksen tausta. On hyvä, että olemme ajatuksista samaa mieltä, mutta meidän pitäisi olla jotain toimivaa pöydälle. Tarkoituksena saada jotain täytäntöön pantavaa. Tässä nyt on toinen väärinkäsitys. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei voi tehdä kaikkea. Lyhyesti sanottuna yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on kyse meidän jäsenvaltioistamme, niiden joukoista ja niiden määrärahoista on joitakin asioita, joita ne voivat tehdä, mutta myös asioita, joita ne eivät voi tehdä. Tämä ehdotus, joka teillä on edessänne, siinä on kyse siitä, että mahdollistettaisiin eh, paikallisten eh, ryhmien kouluttaminen ja varustaminen ei sotilaallisten toimien toteuttamiseen, vaan oikeusvaltion ylläpitäminen tai puolustaminen, siviiliväestön suojeleminen ääritilanteissa, todellisissa ääritilanteissa, hyvin herkissä tilanteissa normaalit poliisijoukot, rajavartiostot eivät selviä ja sotil- sotilaiden puolustusvoimien on tultava mukaan. Ja monissa kriisimaissa tai kriisiä enneltävistä tilanteissa puolustusvoimien on ehkäistävä se, että pahin tapahtuu. Jos pahin tapahtuu, niin silloin sotilaat kutsutaan palauttamaan se, mikä voidaan palauttaa, joten kyse on normaalin eh, kehityksen edellytysten ylläpitäminen tai niiden palauttaminen kun, eh, niin, että kansalaisyhteiskunta ja kehitysyhteistyö eh, toimijat voivat taas aloittaa työnsä, mutta yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei voi tehdä kaikkea. Me tiedämme sen monissa maissa ja monissa tapauksissa puolustusvoimat ovat äh, joko osa äh, tätä yleistä kehitysprosessia tai palautusprosessia. Sitten kyse ei ole siitä, että otamme rahaa kehityspolitiikasta, vaan on kyse siitä, että osa kehityspolitiikan määrärahoista käytetään siihen, että koulutetaan ja varustetaan joitakin legitiimejä puolustusjoukkoja tietämään siviilikysymyksistä, siviilivalvonnasta, ihan peruskysymyksiä, jotta ne voivat muiden turvallisuusjoukkojen kanssa toimia, joiden kanssa me jo toimimme yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Euroopan unioni on mukana erilaisissa tukitoimissa mutta me emme erilaisten turvallisuusjoukkojen kanssa, mutta puolustusvoimien kanssa emme voi tehdä tätä. Ja kyse ei ole siitä, että kidnappaisimme tai siirtäisimme kehitysmäärärahoja sotilastarkoituksiin, vaan on kyse siitä, että vahvistamme toista toimijaa, joka kriittisissä tilanteissa voi olla osa ratkaisua. Ja kolmanneksi rahoituksen poistaminen TCIltä. Tässä yhteydessä jokainen kolikko, jokainen euro ja sentti on tarpeen. Ja sitten vielä suhteellisuudesta. Meillä on vielä kolme vuotta aikaa, kunnes tulevat uudet rahoitusnäkymät. Tämä on meidän paras yrityksemme saada aikaan jotain sillä, mitä on. Kyse on käyttää se, että käyttää ne määrärahat otake neljä marginaaleista, DCIstä ja UTPn ylijäämistä ja yritetään oppia tekemällä ja tarkoituksena on nähdä, kun keskustellaan tulevaisuuden ulkosuhteista, että pitääkö tehdä enemmän tai pitääkö tehdä toisin. Haluaisin nyt vastata joihinkin väärinkäsityksiin, joita täällä kuulin. Nämä selvitykset halusin antaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin ymmärrän, että äänestys on ihan tuossa tuokiossa, mutta annetaan nyt vielä Pöyrysen puhua. We are going to continue this. Kiitoksia. Me jatkamme tätä keskustelua huomenna varjoesittelijöiden kesken ja toivon, että löydämme hyvän ratkaisun. Meillähän ei ole vielä kompromissitarkistuksia. Toivottavasti huom... Olin toivonut, että huomiseksi olisi jo ollut, mutta niitä joka tapauksessa tarvitaan. Okay, thank you very... Selvä. Hyvä. Muistuttaisin vielä kollegoita siitä, että me äänestämme 26. kesäkuuta täällä valiokunnassa ja ulkoasian valiokunnan äänestys järjestetään heinäkuussa ja täysistuntoon tämä menee syyskuussa. Nyt äänestetään. Kollegat, tehän tiedätte, että alun perin meidän, pitä, meidän oli määrä äänestää Strasburgista tästä kehityskonsensuksesta, mutta neuvosto ei ollut vielä saanut omaa tekstiään valmiiksi No 19. toukokuuta neuvosto hyväksyi tekstin ja nyt meillä on tämä lopullinen teksti, jonka, josta voimme äänestää. Me emme oikeastaan äänestä itse tekstistä, vaan päätöslauselmasta, joka liitetään tekstiin. Ja teillä pitäisi olla äänestysluettelo. Edessä meillä on kaksi esittelijää, Nobet Noiser ja Penzer. Venta Noiser ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, koska hänen piti mennä ää, äh, saman lääke, lääketieteellistä hoitoa, mutta ehkäpä Venta voisi sanoa jotain ennen kuin äänestämme. Thank you. Kiitos Linda. Muutama sana ennen äänestystä. Kollega Paikkaan, niin pahoittelee, ettei päässyt tänään paikalle. Ja hänen puolestaan haluan todeta, että pitkien neuvottelujen jälkeen onnistuimme sopimaan lopputekstistä tämän uuden konsensuksen suhteen. Molemmat yhteisesittelijät haluavat kiittää Lindaa ja kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja hyvin arvokkaasta tuesta prosessin aikana. Lisäksi kiitokset sihteeristölle ja oikeudelliselle yksikölle ja tietenkin äh, henkilökunnalle, joka on tehnyt todella tehokkaasti työtä. Tiedämme, että köyhyyden äh, kitkeminen äh, ja epätasa-arvon kitkeminen tässä uudessa sopimuksessa ovat keskeisiä tärkeitä, liittyvät 2030 YK agendaan sekä tavoitteisiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää myös Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. Tässä kaikki esittelijältä. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme äänestää, hyvät kollegat. Meillä on muutamia suullisiakin tarkistuksia äänestyslistassa. Jos kukaan ei niitä vastusta, niin voimme nekin ottaa äänestyksen. Eli aloitetaan. Aloitetaan suullisesta tarkistuksesta 2 ja tarkistuksesta 1. Ne ovat identtisiä hoibuhilta. Molemmat. A, ensin täytyy tietenkin testata koneet. Anteeksi. Pidetään ensin tällainen koeäänestys ja katsotaan toimivatko koneet. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki ovat äänestäneet. Eli kokeilkaa nyt kaikki koneita, niin kenenkään ei sitten tarvitse jälkikäteen valittaa, että kone ei toimi. Yksi äänestäjä vielä puuttuu. Ovatko kaikki äänestäneet? EPP on yksi äänestäjä liikaa. No niin, nyt kaikki ovat äänestäneet. Hyvä. Eli nyt äänestetään. Eli suullinen tarkistus 2 ja tarkistus 1 hoivuhilta. Ketkä puoltavat vastaan? Tyhjää. hylätty. Sitten suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus neljä. Engel. I, uh, would have to let you know that. Haluan ilmoittaa, että me vastustamme suullista tarkistusta neljä ihan niin kuin suullisia tarkistuksia kutoseen ja seitsemään. Voimme toki nousta ylös äh, osoittamaan vastustuksemme fyysisesti, vai riittääkö tämä minun sanani? Um, it, does, I'm just going to ask you, does that apply to the... Päätäkö tämä, päätäkö tämä koko EPP-ryhmään? Eli EPP-ryhmä vastustaa Eli jos kaksi vastustaa suullista tarkistusta, niin emme voi äänestää sääntöjen mukaan. Eli suullinen nelonen raukeaa. Siirrymme eteenpäin suulliseen tarkistukseen viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi on vedetty pois. Sanoitko, että vastustatte myös suullista tarkistusta kuusi ja seitsemän? Selvä, niistä ei siis voida äänestää. Nyt suullinen tarkistus kahdeksan, ketkä puoltavat vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6, se raukeaa, koska kahdeksikko hyväksyttiin. Ei, kyllä, siitä sittenkin pitää äänestää. Eli tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt menemme sitten sitaatteihin. Meillä on suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme koko päätöslauselmasta näin muutettuna. Ja se tapahtuu nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta 9 tyhjää. Haluan kiittää molempia edustajia, myös Noiseria poissa olevana, ja kiitän siis teitä molempia. Kiitos. Monet ovat lähdössä, joten ei aloiteta seuraavaa esityslistan kohtaa ennen kuin ne, jotka haluavat lähteä, ovat lähteneet. Okay, colleagues, we can now move on to the next item. And if people wish to talk, they can leave, go outside. Mennään seuraavaan esityslistan kohtaan. Mennään kohtaan yhdeksän. Kyse on valiokuntamme lausunnosta ihmisoikeuksien alivaliokunnalle. Aihe on korruptio ja ihmisoikeudet kolmasessa maissa. Esit- valmistelija on Koluglu keskustelemme tästä tekstistä ja siihen esitettyistä tarkistuksista. Ja koska olemme supertehokkaita, äänestämme samasta asiasta huomenna aamulla. Stelios, ole hyvä. Well, yes, I, I believe my report, my... No niin, puheeni tänään toivottavasti auttaa ihmisiä äänestämään. Yeah, thank you. Yeah, uh, uh Miss President, I'm sure that my... Puheenjohtaja, olen nyt varma, että tämä puheeni auttaa edustajia äänestämään huomenna aamulla. No, joka tapauksessa puhun ihan lyhyesti. Meidän mielipiteemme on se, että korruptio on monimutkainen ilmiö ja globaali ilmiö. Me korostamme avoimuuden merkitystä ja sitä, että on puutettavaa veronkiertoon ja veropetoksiin. Ja tarkistuksissa me eh, vahvistamme useita kohtia, eh, korruptio globaalina ilmiönä, se, että on eh, pidettävä korruption torjuntaa prioriteettina, suhteessa kaupallisiin etuihin. Ja tärkeä asia on se, että otetaan mukaan pakolliset ja täytäntöönpantavat ihmisoikeuslausekkeet, jotta varmistetaan, että yksityiset yritykset ja valtionviranomaiset noudattavat ihmisoikeuksia ja korkeimpia yhteiskunnallisia ympäristöstandardeja, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan torjua korruptiota. Meillä oli erittäin tuottava tapaaminen henkilöstön ja myöskin sihteeristön kanssa ja esittelijän kanssa, herra Ostravitsyyden kanssa, ja odotamme kovasti yhteistyötä jatkossa, ottaen huomioon se, että Tästä äänestetään syyskuussa täysistunnossa. Selvä, kiitos. Thank you very much. So far, the excitement of our vote means that uh, on um, Mr. Venter. Venter saa puheenvuoron. Eikö? Kossa, olkaa hyvä. You're first. You are the shadow of EPP. Te olette EPP-varjo. Panassuut elnök asszony. Rövid Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää korostaa, että nyt puhutaan kolmansista maista. Eli alkuperäisen lausunnon kohdat, kohta kuusi on tärkeää EPPlle. Haluaisimme tästä erillisen äänestyksen, koska meidän mielipiteemme on kyllä se, että tämä asia ei tähän lausuntoon kuulu. Olen tehnyt kolme tarkistusta. Ja neljää kompromissia ja suurin osa tarkistuksista voivat saada EPPn tuen, mutta korostaisin, että on jokunen tarkistus, joita EPP ei voi tukea. Puhun nyt näistä. Ensinnäkin tarkistus kuusi meidän mielestämme yritysten vastuu ei kuulu tämän lausunnon soveltamisalaan. Ja sitten tarkistus 18. Aiomme pyytää kohta kohdalta äänestystä. Haluaisimme tehdä näin, koska koulutus on tärkeää, mutta nyt puhutaan kolmansista maista, joten uskoaksemme voimme tukea, tai katsomme, että voimme tukea tämän tarkistuksen ensimmäistä osaa ainoastaan. Sitten tarkistus 21, sitä emme voi tukea, mutta on hyvin vastaava tarkistus sisällöltään, nimittäin numero 20, jolle toki voimme antaa tukemme. Jälleen katsomme, että on hyvin tärkeää, että pitäydytään soveltamisalassa tämän lausunnon soveltamisalassa tulemme vastustamaan kaikkia niitä tarkistuksia, jotka eivät kuulu tähän aihepiiriin, niin kuin numero 24 tai 28 vaikkapa, joka koskee mm, kauppasopimusten muutoksen hakumekanismeja. Kaiken kaikkiaan katson, että valmistelija ansaitsee suuret kiitokset ja toivon, että huomenna menest- tämä, tämä saa menestyksen. Kiitos. Thank, thank you. Kiitoksia kovasti. Nyt en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten Olivier Louis Dekidefkosta olisi paikalla. Thank you, Chair. Oh, sorry, is it somebody else? Vai oli, olitteko te, te juuri mainitsemani henkilö? Ehkä niin minulle kerrottiin, joku muukin voisi tulla. Anteeksi. Niin. Komission korsi tämän keskustelun kekoon. Kerron vain näin lyhyesti siitä, mitä komissio tällä hetkellä tekee. Totean, että korruptio kompromettoi hallitusten työn, esimerkiksi terveydenhoidon oikeuden saamisen ja muiden demokraattisten <clears throat> oikeuksien tarjoamisessa. Ja korruptio vaikuttaa siihen, että tietyt henkilöt voivat vaikuttaa hallituksiin ja mm, saada se toimimaan omien etujensa mukaan. Ja monesti tässä on kyse julkisesta hyvästä. Me pyrimme saamaan kumppanimaat vähentämään korruptiota ja meillä on monialainen lähestymistapa, jonka myötä toivomme, että kumppanimaat voivat asettaa tehokkaan korruptiovastaisen järjestelmän. Siihen liittyy muun muassa se, että tuetaan riippumatonta oikeutta, uudistetaan julkista hallintoa, turvallisuusalaa ja myös toteutetaan tulliuudistuksia. EU EUn tehtävänä on tukea kumppanihallituksia, mutta myös niitä toimijoita, jotka valvovat hallintoa, esimerkiksi viestimiä, kansalaisjärjestöjä, vääryyksien paljastajia ja niin edespäin, parlamenttejakin. Tässä oikeastaan kaikki, mitä meillä oli tällä hetkellä sanottavanamme. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Onko ulkosuhdehallinto paikalla? haluaako sanoa jotain? Just maybe a quick comment. Uh, Ehkä vain ihan lyhyt uh, kommentti täydentääkseni sitä, mitä kollega juuri sanoi. Me olemme jo ilmaisseet vahvan tukemme tälle uh, mietinnölle jo aikaisemmissa keskusteluissa, joten ei ole tarpeen palata mihinkään kohtaan. Ainoastaan yksi asia se, että Eh, meillä on ihmisoikeuksien ja demokratian toimintasuunnitelma, joka kattaa eh, vuodet 2015-2019, ja siinä meillä on erityisprioriteetti, toimi koskien korruption torjuntaa, ja tietenkin me eh, pidämme sitä erittäin merkityksellisenä tässä yleisessä kontekstissa, jossa halutaan tukea paikallisia toimia. Me teemme yhteistyötä komission kanssa tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Haluaisin muistuttaa, että tällä hetkellä me nyt työstämme toimintasuunnitelman väliaikaisarviointia, joka julkaistaan kesäkuun lopussa, joten tulemme varmasti keskustelemaan uudelleen niistä tuloksista, joita olemme tässäkin yhteydessä saavuttaneet. Keskustelemme siitä hyvin pian. Kiitoksia. Ja sitten haluaako esittelijä sanoa vielä jotain? Okay, so colleagues... Selvä. Kuten sanottu, niin äänestämme tästä huomenna aamulla. Ja me siis äänestämme tästä asiasta nopeasti ja sitten varsinainen valiokunta äänestää myöhemmin. Onko meillä muuten nyt tätä Global Gags-säännöstä äh, puhujia? Odotetaanpa hetki. I to make sure you were here before. Niin, halusin varmistaa, että te olette paikalla ennen kuin aloitamme tämän asian käsittelyn. Garcia Perez on paikalla. Hieno homma. Eli voimme mennä heti kohtaan kymmenen. Kyse on siis niin sanotusta Global Gag-säännöstä. Kollegamme Intveld on esittänyt tästä kysymyksen öö, työjärjestyksen 35 säännön mukaisesti ja muun muassa FEMI- ja ihmisoikeusalivaliokunnan jäsenet ovat, on kutsuttu osallistumaan keskusteluun. Tämähän liittyy siihen, kun Donald Trump äänestettiin presidentiksi ja hän otti tällaisen hyväksysäännön, säännön, jolla kiellettiin USAn rahoitus niille kansalaisjärjestöille, jotka antoivat neuvoa kehitysmaiden naisille muun muassa – ado, aborttiasioissa. Tätä kutsutaan Global Gag-säännöksi. Tämä on sellainen asia, jota valiokuntamme on seurannut aika tarkkaan. Infeld, teille varmaan sopii se, että pyydetään ulkosuhdehallintoa ensin antamaan vastaus teidän kysymykseen ja sitten te saatte reagoida. Garcia Perez, teillä on siis kysymys Intveltiltä ja voitteko te nyt sitten vastata? Thank you very much indeed. And, uh... Kiitos oikein paljon. Me olemme yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että tämä on hyvin tärkeä aihe, johon täytyy todella paneutua. Kiitämme siis siitä, että saimme tulla puhumaan teille Global Gag-säännöstä. Äh, mm, se on tärkeää myös Euroopan unionille, jotta voidaan myös kaikkialla maailmassa turvata tyttöjen ja naisten äh, lisääntymisterveyteen äh, liittyvät oikeudet. Ylipäätään naisten oikeuksien ja äh, sukupuolten tasa-arvon ajaminen on meidän sydämen asiamme. Tyttöjen ja naisten Mm, täytyy itse saada vapaasti päättää ruumiistaan. Tämä on EUn avain prioriteetti ulkosuhteissa ja emme, ei ole epäilystäkään siitä, että kestävän kehityksen tavoitteisiin voitaisiin päästä ilman naisten panostaa. Voidaan myös pelastaa miljoonien ja taas miljoonien naisten henki, jos yksilöt itse saavat täysin vapaasti mm, vastuullisesti päättää seksuaalisuudestaan ja lisääntymisterveydestään ja seksuaaliterveydestään ilman väkivallan pelkoa. Ja siksipä tämä meidän sitoutuminen tutkimuksemme sisältyy kehityspolitiikkaamme ja tavoitteisiimme ja laajemmin seksuaali- ja valistukseen, jota tarjoamme. Ja nyt kysymyksenne, arvoisa edustaja, Euroopan unioni on huolissaan Global Gag säännön uudelleen käyttöön ottamisesta ja sen mahdollisista vaikutuksista Ähm, palveluihin, joita lisääntymisterveyden alalla on tarjolla. Ja samoin sitten tämä liittyy tietenkin myös äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin äh, äh, äitiyskuolleisuuden vähentämiseksi. Näin nuorten naisten ja tyttöjen henki saattaa vaarantua erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa. On myös vaarana se, että viimeisen vuosikymmenen aikana aikaan saatu edistys naisten oikeuksien alalla ja voimannuttamisen alalla menetetään. Euroopan unioni on johtavassa asemassa perhesuunnittelupalvelujen tukemisessa kaikkialla maailmassa ja tämä on meille tärkeä prioriteetti. Se on meidän yhteinen vastuumme ja se on myös mandaatissamme. Uhka on nyt todellinen niin kuin tässä on aiemmin jo mainittu, ja myös rahoituspuute tai aukko, kuilu tulee olemaan hyvin merkittävä. Komissio, jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta ja kansainväliset järjestömme ja kumppanimme analysoimme nyt tällä hetkellä yhdessä sitä, kuinka merkittävä tämä rahoitusleikkaus tulee olemaan, millainen vaikutus sillä tulee olemaan ja miten äh, siihen voidaan vastata. Katsomme, että meidän täytyy antaa vahva yhteinen vastaus Euroopan unionista nuorten naisten ja tyttöjen puolesta kaikkialla maailmassa. Samoin seksuaalinen väkivalta ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta siinä ennaltaehkäisy on luonnollisesti kaikkein tärkeintä. EU tutkii edelleen mahdollisuuksia tehdä enemmän ja tehdä tavoitteellisesti, jotta tyttöjen ja naisten oikeudet ja voimaannuttaminen saadaan toteutumaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien niin, että yksikään tyttö, yksikään nainen ei jää yksin, ei jää ilman tukea. Ja siksi pidämme teidän ajatuksia ja ehdotuksia ja tätä keskustelua erittäin erittäin tärkeänä täällä ja tänään. Kiitos. Useat laatijat esittivät tämän kysymyksen ja nytpä kysyn, haluavatko laatijoita lisäkysymyksiä um, Kiitoksia, kiitoksia. Me saimme siis kirjallisen vastauksen, vaikkakaan emme takarajaan mennessä, emmekä siis saaneet sitä aiemmin esityslistalle. Olen tietenkin iloinen komission lausunnosta. Ja nämä periaatteet, tavoitteet, joita komissio edistää vie eteenpäin, ovat hyviä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tämä ei vielä riitä. Tehän sanotte, että me valvomme tilannetta ja tutkimme sen vaikutuksia. Se saattaa olla liian myöhäistä. Apu saapuu liian myöhään monille naisille. Tästä asiasta päätettiin jo tammikuussa ja meidän pitäisi olla nopeampia tulisi olla jonkinlainen äh, spontaani aloite äh, perustaa rahasto, jonka nimi on She Decides. Se olisi ollut mahdollista ihan viikkojen sisällä. Minun mielestäni Euroopan unionilla on paljon enemmän mahdollisuuksia vastata kuin... Äh, joten miksi tämä kestää niin pitkään? Koska kyse on hätätilasta Kyse ei ole ainoastaan siitä, että tämä Global Gag-sääntö otetaan uudestaan käyttöön, vaan sitä laajennetaan, joten vaikutukset olevat, tulevat olemaan valtaisat, huge, niin kuin Trump itse sanoo. Joten kyllä meidän vastauksemme tulisi olla oikeassa suhteessa ongelman suuruuteen. Te juuri mainitsitte niitä periaatteita, jotka ovat komission toimien takana. Ne myös esitettiin mainittiin syyskuussa 2015 esitetyssä kuuluisessa kirjassa, jossa komissio sanoi, että meitä nämä gag rule säännöt eivät sido. No, me olemme tyytyväisiä tähän kirjassa, mutta ei se ole sama asia kuin, aktiivis- kuin että aktiivisesti sovellettaisiin näitä periaatteita, koska ihmisten kentällä täyt- pitää voida saada tietää, että näitä periaatteita noudatetaan, että rahaa on saatavilla. Naisten täytyy tietää, että he voivat harjoittaa oikeuksiaan. Ja jos komissio ei aktiivisesti sovella tätä politiikkaansa, niin mitäpä hyötyä siitä on. Joten kyllä todellakin toivoisin, että tämä asia pysyisi asialistalla ehkäpä keskustelun muodossa tai päätöslauselman muodossa, mutta haluaisimme lujemman vastauksen Euroopan komissiolta vastauksen, joka menee pidemmälle kuin se, että valvotaan mahdoll- tai arvioidaan mahdollisia vaikutuksia. Kyllä, te ainakin minun ryhmäni täyden tuen saatte, varmasti koko parlamentinkin. Sitten vielä Katrin. Just very little to, to add to what... Ihan lyhyesti vaan lisätäkseni siihen, mitä Sofi juuri sanoi. Tässä puhutaan kaikkein heikoimmista naisista ja tytöistä planeetalla. Minä haluaisin olla tieteen johtama päätöksenteossa. Täällä me katsomme tutkimuksia, analysoimme seurauksia. Tämä on yksi klassinen tapa toimia, joten kuten Sofi sanoi, meidän täytyy olla aktiivisia, meidän täytyy olla päättäväisiä. Meidän täytyy ojentaa Euroopan käsi näille naisille ja varmistaa, että he tietävät, että me olemme eh, täällä heitä varten, vaikka amerikkalaiset eivät sitä olisikaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat ovat jo sanoneet kaiken olennaisen, olen ihan samaa mieltä. Mutta on tärkeää, että me panemme pisteen tällaiselle absurdille tilanteelle. Tämä tilanne on täysin absurdi. Global Gag-sääntö johtaa meidät täysin järjettömään tilanteeseen, absurdiin tilanteeseen. Ajatellaanpa vaikka lääkäriä, joka työskentelee konfliktialueella kansalaisjärjestön palveluksessa ja Äh, hänen paikalla, äh, pakeilleen tulee nainen, joka tarvitsee abortin. Tämä lääkäri on aikamoisen dilemman edessä. Joko hän noudattaa gag rule sääntöä, joka estää häntä toimimasta, koska hän ei saa rahaakaan siihen, vaan että hän ajat, taikka hän pohtii, onko kansalaisjärjestöllä äh, rahaa. Mm No ei, kansalaisjärjestö kanssa rahaa, eli eh, toimittaja ei voida toteuttaa. Vuoden 2000, 2000-luvun alussa aivan samankaltaisten motiivien vuoksi Bush eh, epäsi YKlta tärkeitä varoja. Eh, Bushin asenne perustui siihen, että YK oli esimerkiksi rahoittanut abortteja Kiinassa. Tuolloin haluttiin säännöstellä syntyvyyttä ja BBC tutki asiaa, tuli siihen tulokseen, että motiivit olivat perusteettomat, mutta siitä huolimatta Bush piti kiinni kannastaan ja lopulta Euroopan unionin ansiosta tilanne ratka- saati, saati ratkaistua. Ja nyt on sama tilanne päällä. Toivon, että tämä Trumpin aloite on yhtä menestyksekäs kuin se, mitä hän sanoi puolustuksen asiasta. Hän, hän äh, puhui eurooppalaisesta integraatiosta, mutta äh, ja hän, hän asetti tavallaan Euroopan unionin jäsenvaltiot äh, selkä seinää vasten. Saapa nähdä, mitä siinä käy. No, tähän voi ehkä suhtautua hiukan varovaisesti. No, seuraavaksi Marian Petje. Hvala vam, gospođo predsjednice. Sjedinjene američke države imaju... Kiitos puheenjohtaja. Yhdysvalloilla on oikeus itse päättää, miltä pohjalta humanitaarista apua myöntää, koska veronmaksajien rahoillahan tämä rahoitetaan ja tämä sama oikeus on myös Euroopan unionilla ja Yhdysvaltojen ja EUn tulee humanitaarista apua tarjota kansainvälisten sopimusten mukaan abortti ei ole ehkäisymenetelmää, eikä sitä sellaisena tule myöskään tukea. Tämä sanotaan myös selkeästi muun muassa Pekingin julkilausumassa. Lisäksi täytyy tietää, että 80 prosentissa Afrikan maista abortti on kielletty ja investoiminen abortin tukemiseen on itse asiassa lain rikkomista. Tietenkin meidän täytyy sitten tietää, mikä tavoitteena on. Perhesuunnittelujärjestöjen tukeminen ei anna tukea kansanterveydelle, ei naisten terveyttä tämä auta, eikä tee juomavedestä puhtaampaa, eikä tarjoa ihmisille elintarvikkeita. Eli minä haluaisin kyllä kuulla, että mitkä humanitaariset järjestöt saavat apua EUlta ja mihin nämä rahat menevät, koska minä en halua, että minun rahani taikka Euroopan unionin veronmaksajien rahat rahoittavat laitonta toimintaa. Kiitoksia sitten Sofko. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja haluaisin eh, osallistua tähän keskusteluun. Ja kuten kollegani Mariana Petir sanoi, minäkin haluaisin tietää, mihin rahojani käytetään Afrikan maissa ja milloin päätämme tämän keskustelun abortin rahoittamisesta ja käynnistäisimme keskustelun siitä, miten eh, naisia koulutetaan ja miten äh, varmistetaan varhainen ehkäisy. Ähm, suurin osa keskustelusta täällä parlamentissa, tässä valiokunnassa abortista, tekevät koko aiheesta epäselvemmän, mitä tapahtuu naisten koulutukselle, ennaltaehkäisylle. Kyse ei ole pelkästään seksuaalisista ja lisääntymisterveysoikeuksista ja on todella häpeällistä, että osa näistä asioita käytetään ja väärinkäytetään esimerkiksi nämä naiset, joita raiskattiin ja niin poispäin. Miksi e, Euroopan unioni ei investoi enemmän rahaa psykologiseen apuun ja sotien ja ennaltaehkäisyyn on todella sydäntä särkevää, että se mitä Euroopan unioni tekee Afrikan mantereella päätyy tähän keskusteluun, että meidän pitäisi rahoittaa aborttia, joka on moni, suurimmassa osassa maita on hirveä asia kuulla. Ja muistakaa myös se virus näissä maissa, jossa toimii? I, don't know all the colleagues because some are from committees that... Uh, en tunne kaikkia niiden valiokuntien kollegoista, jotka ovat muissa, siis muissa valiokunnissa, mutta Teri. Niin, minä olen siis FEM-valiokunnan jäsen, mutta kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin reagoida siihen, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet. Jos te ette tiedä, mihin rahaa käytetään tai investoidaan, niin sehän siis tuli aiemmin USAsta nyt EUsta, mutta te voitte kyllä löytää netistä kertomuksia siitä, mihin tätä rahaa investoidaan. Esimerkiksi IPPFn tietojen mukaan rahaa investoidaan koko joukkoon erilaisia asioita, vaikkapa HIVin torjuntaan, sukuelinten silpomisen uhrien auttamiseen. Ja tätä rahaa tuli siis aiemmin USAlta, mutta nyt sitä ei enää tule. Ja nyt tulee olemaan esimerkiksi raiskauksen uhreja, jotka eivät enää saa sitä apua, jonka ennen saivat. Ja minä sanon, että tämä on skandaali sanon, että tähän Global Gag-sääntöön liittyy ongelma ja sen vaikutukset ovat kielteisiä paitsi siksi, että aborttia ei enää voi saada laillisesti, mutta aiemminkin tällaisella toiminnalla on ollut järkyttäviä seuraamuksia esimerkiksi HIVin torjunnassa. Ja monet ihmiset eivät halua nähdä, että aborttien lukumäärä on mennyt ylöspäin, kun Global Gag-sääntö on otettu käyttöön. Tulisi pohtia, minkälaisiin toimiin voitaisiin ja pitäisi ryhtyä, jotta voidaan luoda sellainen tilanne, jossa kaikilla naisilla on oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin, myös turvalliseen aborttiin, mm, sukupuolivalistukseen ja sellaiseen minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy seurata tätä asiaa. Ja täällä on muistaakseni ehdotettu uutta päätöslauselmaa täysistuntoon. Minä tuen sitä ja kun ajatellaan, mitä tälle She Decides-rahastolle on tapahtumassa, niin toivon, että yhdessä FEM- ja DV-valiokuntien kanssa voimme viedä tätä asiaa eteenpäin. Um, yeah. Sophie Tefel, Sophie... Sofi haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Very briefly to, uh... No ihan lyhyesti kahdelle kollegalle, jotka puhuivat tässä hetki sitten. Aivan niin, me selvästi olemme eri mieltä uh, oikeudesta lailliseen aborttiin ja minullakin on välillä sellainen tunne, että että verorahaani menevät sellaisiin asioihin, joihin en haluaisi niitä vietävän, mutta tämä ei ole laitonta, se ei ole laitonta ja Euroopan mm, komission politiikka on ihan mustaa valkoisella. Minun mielestäni on moraalitonta jättää auttamatta naisia ja tietenkin naisia on voimannut koulutettava ja heidän on saatava koulutusta myös, kyllä, mutta ei se tarkoita sitä, että heiltä voi viedä perusoikeuden päättää omasta ruumiistaan. Me emme päätä heidän ruumiistaan, te ette päätä heidän ruumiistaan, tai minun ruumiistani tai yhtään kenenkään. Luojan kiitos. Nyt puhumme siis eh, komission eh, poliittisesta vastauksesta, koska Euroopan unionin varoja jo käytetään tähän mm, tarkoitukseen. Minun kysymykseni on siis se, että minkä vastauksen komissio antaa, kun syntyy Global Gag-säännön vuoksi äh, rahoitusleikkaus, äh, niin miten tämä, tämä vaje täytetään. Hyvä, että komissio pitää asiasta meteliä. Ei tässä puhuta minkään laittoman tekemisestä, vaan täysin laillisen toiminnan tukemisesta ja eh, naisten auttamiseksi, naisten, jotka ovat epätoivoisessa, epätoivoisessa tilanteessa auttamiseksi, tarvitaan toimia nyt. Ja he joutuvat epätoivoiseen tilanteeseen tämän Global Gag-säännön vuoksi. Ja nyt on toimittava tänään eikä puhuttava uusista säännöistä ja niin edelleen. En tiedä, moniko jäsenvaltio on päättänyt liittyä She Decides nainen päättää aloitteeseen. Olisi hyvä, jos Euroopan unioni tekisi mm, tai, toteut, tai tämä toteutettaisiin EUn olemassa olevien välineiden ja budjetin kautta. Näin komissio voisi toimia nopeasti. Pari kollegaa vielä haluavat palata asiaan emme varmaan voi tässä vaiheessa ratkaista erimielisyyksiä, jotka liittyvät vaikkapa aborttiin, mutta meidän valiokuntamme, kehitysvaliokunta ja FEM-valiokunta aikovat yhdessä laatia täytäntöönpanokertomuksen, joka liittyy tasa-arvotoimintasuunnitelmaan, niin me aiomme pohtia erilaisia aloitteita, joiden avulla voidaan tukea kehitysmaiden naisia – Nythän me puhumme vain pienestä osuudesta tästä koko rahamäärästä, jota käytetään naisten tukemiseen, tyttöjen koulutukseen, pakolaisten auttamiseen ja niin edespäin. Mutta annan, annan vielä äh, Sofkolla ja Petirille puheenvuoron ja sitten vielä komissiolle. Aivan, puheenjohtaja. Emme tule ratkaisemaan tätä ongelmaa, koska minä tulen sodan revimäiseltä alueelta. Minä tiedän, mitä tarkoittaa, kun naisia raiskataan sodassa ja synnyttävät näitä lapsia. Haluammeko lähettää viestin näille naisille, jotka vasta lapsen saivat, että he ovat tehneet virheen? Ei ole kyse siitä, että me viemme naisilta päätöksenteon oikeuden. Halusin vain sanoa, että meidän tässä instituutiossa pitäisi keskustella siitä, miten investoida enemmän, jotta voimme auttaa naisia auttamaan itseään, eikä päättää elämää. Se ei ole mitään auttamista. Elämän päättäminen ei auta äh, mitään. On ihan helppoa tappaa. Minun mielestäni pitää investoida enemmän koulutukseen, psykologiseen tukeen, sosiaalihuoltoon, posttraumaattisiin häiriöihin. Näitä Euroopan unionin pitäisi edistää eikä investoida enemmän abortteihin. Mutta kyllä minä aina naisten oikeuksia kannatan. Kiitoksia. Kiitos. Željela Kiitos puheenjohtaja. Ei kyse ole minkäännäköisestä rahoitusvajeesta. Nämä rahat on maksettu sellaisten järjestöjen kautta, jotka tukevat perhesuunnittelua. Eivät nämä järjestöt ole mihinkään hävinneet, eivätkä nämä rahat ole mihinkään hävinneet. Nyt nämä rahat menevät sellaisille järjestöille, jotka tukevat lasten ja e, naisten terveyttä. Ja tämä on täysin kansainvälisten yleissopimusten mukainen toimintatapa. Samoin e, olemme kuulleet täällä vääriä tietoja, nimittäin se, että että abortit, jotka pelastavat äidin hengen, myös kuuluisivat tähän politiikkaan. Ei, ei, gag rule-sääntö ei suinkaan pyri tähän ollenkaan. Joten nyt haluaisin esittää korjauksen tähän keskusteluun. Jos kansalaisjärjestöt kunnioittavat lakia, toimivat maiden lain mukaan, ne eivätkä toteuta laittomia abortteja, niin sitten niitä ei myöskään gag rule-säännön kautta, äh, niille ei tule seurauksia. No, no, no. Haluaako DG Defko vielä halua sanoa, haluaako sanoa jotain? Niin tehän voitte tietysti käydä tätä keskustelua keskenännekin, mutta Pala DG Defkosta olisi paikalla. Kiitos. Mielelläni vastaisin, mutta Ensinnäkin toistaisin sen, että komissio on aivan samalla tavalla kuitenkin huolissaan globaalista GAG-säännöstä äh, ja sen vaikutuksista äh, siihen, kuinka naiset saavat ihan peruslisääntymisterveysoikeuksia mukaan luettuna äh, perhesuunnitteluja, kun ajatellaan globaaleja kehitystavoitteita ja äitien kuolevuuden vähentämistavoitetta ja niin edespäin, niin kyllä kaikki saavutuksemme viime vuosilta valuvat tässä hukkaan. Mutta aivan kuten esittelijä ja muutkin ovat sanoneet, niin EUn politiikkaan ei pitäisi vaikuttaa se, mitä muut tekevät tai jättävät tekemättä, vaan meidän tulisi noudattaa omia yhteisiä prioriteettejamme. Ja mitä tulee varojen lupaamiseen, no rahan lupaaminen on yksi asia, mutta hankalampaa työtä on mm, rahan käyttäminen oikeisiin kohteisiin. Eli ei niin, että täytetään vaan ne aukot, joita Amerikan rahan tulematta jääminen aiheuttaa, vaan meidän täytyy todellakin laatia ohjelmia ja toteuttaa sitä toimintasuunnitelmaa, jonka komissio on hyväksynyt. Ja aivan kuten Mimicha sanoi, niin kyse ei ole kenenkään vastaisesta toiminnasta, vaan naisten, naismyönteisestä toiminnasta. Voi olla, että meidän toimintamme ei ole riittävän nopeaa, mutta täytyy ymmärtää, että rahan, rahan tulo ei ole vielä loppunut. Tämänhetkisiä ohjelmia rahoitetaan edelleen ja USAn ulkoministeriössä – on todettu, että siinä vaiheessa, kun ohjelmia uudistetaan, niin rahan, rahoja saatetaan leikata. Ja ihmisoikeusasioihin tämä Global Gag-sääntö ei vaikuta. Me voimme tietysti toimia itse nopeammin ja voimme luvata, että toimimme päättäväisesti jatkossa. Mitä raportointiin tulee, me tietysti raportoimme siitä, miten käytämme veronmaksajien varoja. Meillä on verkkosivu, josta voi jäljittää yksittäisten järjestöjen saamaa rahoitusta. Vuosittain raportoimme. Ja tietenkin kehitysavun oi, juridisesta puolesta, niin totta kai me aina otamme huomioon EUn päätökset, jotka liittyvät muun muassa kansainväliseen toimintaohjelmaan. Ja tässä kansainvälisessä toimintaohjelmassa todetaan, että esimerkiksi aborttien rahoittaminen voidaan, sitä voidaan päättää vain paikallisesti. Ja tietysti kaikki täytyy tehdä niin, että noudatetaan kumppanimaiden lainsäädäntöä. Haluaako vielä Catherine Perez sanoa jotain? To say, to retreat. Ihan lyhyesti vain toistaakseni ne huolet, joita kollegat ilmaisivat, eh, tai minusta eh, haluaisin vain korostaa sitä, että sekä komissio että ulkosuhdehallinnon eh, tukevat She Decides-aloitetta, ja alkuperäinen ensimmäinen asia on mm, lupaus, ja toinen on sitten, miten ohjelmoidaan nämä rahat, 100 miljoonaa euroa. Tämä on hyödyllinen keskustelu ja ymmärrän, että te jatkatte tätä keskustelua ja me tulemme kuuntelemaan hyvin tarkkaavaisesti sekä komissio että ulkosuhdehallinto sitä, miten viemme tätä eteenpäin. USA ei siis ole vielä toteuttanut leikkauksia. Budjetti ei vielä ole mennyt kongressin läpi, eli meidän täytyy nyt valvoa tarkkaan, mitä siellä tapahtuu, kuinka paljon on pelkkää puhetta ja mitä oikeasti kentällä tapahtuu. Ja nyt haluaisin kiittää kaikkia kollegoita siitä, että käytitte puheenvuoron myös erityisesti muiden val- valiokuntien edustajia haluan kiittää. Meillä on yhteinen toiminta suunnitelma. Haluamme eu ohjelmien kautta yhä enemmän ja enemmän tukea naisia ja tyttöjä. Näin saimmekin tämän päivän esityslistan käytyä läpi sopii, huomenna palaamme tähän samaan huoneeseen kello yhdeksän ja äänestämme. Eli kehitysvaliokunnan jäsenet tuokaa äänestyskortti mukana. Ne haluan kiittää kaikkia kollegoita ja tulkeillekin